Good morning, colleagues. Um, we begin this morning. Huomenta, kollegat. Tänään aamulla lähdemme keskustelemaan 13. marraskuuta tapahtuneiden Pariisin iskujen jälkimainingeista Luxemburgin puheenjohtajavaltion kanssa. Viime kokouksessa meillä oli jo melko pitkä keskustelu kun valmisteltiin 20. marraskuuta ylimääräistä neuvoston kokousta. Hienoa, että saamme Luxemburgin puheenjohtajan valtiolta myös raportin tästä ylimääräisestä kokouksesta ja terrorismin koordinaattorimme tulee tänne myös. Ensin kuulemme siis ylimääräisestä neuvoston kokouksesta briefauksen ja sitten Kerkop saa puheenvuoron ja saamme kuulla tärkeästä työstä, jota tehdään näiden iskujen jälkeen. Keskustelemme siitä, analysoimme ja lopulta komissio saa puheenvuoron. Lisää keskusteluita terrorismin vastaisesta työstä käydään Interpolin ja Europolin kanssa esimerkiksi tulevissa kokouksissamme. Nyt puheenvuoron saa Luxemburgin puheenjohtaja, valtion edustaja. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, merci. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että puheenjohtajavaltio saa mahdollisuuden lyhyesti esitellä sitä työtä, jonka saimme valmiiksi ylimääräisessä neuvoston kokouksessa 20. marraskuuta. Ennen kuin yksityiskohtaisesti käsittelen tehtyä työtä, niin haluaisin ensin korostaa sitä symbolista merkitystä, joka tällä neuvoston kokouksella oli viikko terroristi-iskujen jälkeen, jotka Pariisissa tapahtuivat. Neuvosto ennen kaikkea halusi osoittaa Euroopan unionin solidaarisuuden Ranskaa kohtaan ja halusi osoittaa unionin yhtenäisyyttä näitä järkyttäviä tekoja silmällä pitäen. Haluaisin myös korostaa sitä, että neuvostossa kokoontuivat totta kai sisäministerit ja tämän lisäksi myös oikeusministerit. Tämä oli merkittävä merkki, jolla osoitimme, että sisä- ja oikeusasiat tekevät yhteistyötä tässä hyvin tärkeässä taistelussa, jota käymme terrorismia vastaan. Neuvosto hyväksyi päätelmiä kahdessa erässä. Ensinnäkin terrorismin vastaiseen taisteluun liittyviä päätelmiä. Nämä päätelmät oikeastaan kattavat sarjan toimia. Suurin osa niistä on jo tiedossa. Ja ennen kaikkea korostimme tarvetta täytäntöön panna toimia unionin taholta. Ensinnäkin ministerit korostavat, korostivat sitä, että mahdollisimman nopeasti hyväksytään eurooppalainen matkustajatietojärjestelmä, PNR-järjestelmä. Lounalla ministereillä oli mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa myös valiokunnan puheenjohtajan kanssa tästä aiheesta. Toinen aihe, joka johtopäätelmiin tai päätelmiin tuli, käsittelee käsiaseita, tuliaseita. Ministerit pitivät täytäntöönpano päätöstä tärkeänä, kun kyse on neutralisoinnista. Komissio puolestaan esitteli ehdotuksen, jonka tarkoitus on tarkistaa tätä tuliasedirektiiviä. Kenties komissiolla on tähän vielä täsmennettävää myöhemmin. Ulkorajojen valvonnan tiukentamisen osalta ministerit sitoutuivat siihen, että maaliskuuhun 2016 mennessä ulkorajavalvontaa tiukennetaan. Kyseessä on nimenomaan tietokannat, erityisesti Interpolin tietokanta, jota halutaan tässä tehostetusti hyödyntää. Pakolaiskriisin osalta sitouduttiin toteuttamaan systemaattisia turvallisuustarkastuksia ja valvontaa kun ajattelemme sitä siirtolaisvirtaa, joka kohdistuu Euroopan unioniin, ja aivan erityisesti valvotaan olemassa olevien tietokantojen hyödyntämistä EU: ja Interpolissa. Kun ajatellaan sisärajojen valvontaa, niin ministerit toistivat sen seikan, että he pitävät tarpeellisena käyttää myös nopean intervention joukkoja silloin, kun se osoittautuu tarpeelliseksi. Ministerit pyysivät komissiota myös tarkistamaan ulkorajavalvonta Frontex-säännöstä niiltä, oh, niiltä kohdin, kuin se on tarpeen. Niin ikään ministerit ovat sitoutuneet siihen, että kansalliset viranomaiset järjestelmällisesti, siis kaksi järjestelmään syöttävät tietoja ulkomaisista oletetuista terroristitaistelijoista, jotta nämä henkilöt mahdollisimman hyvin voidaan tunnistaa silloin, kun he tulevat Euroopan unionin alueelle. Ministerit sitoutuivat siihen, että kokonaisvaltaisesti ja nopeasti Prumin lainsäädäntö täytäntöön pannaan. Ministerit pitivät hyvänä sitä, että Europol – käynnistää Euroopan tason terrorismin vastaisen keskus, keskuksen Winright Europolista. Varmasti viime viikolla jo on asiaa käsitellyt kanssanne täällä. Haluaisin korostaa tiedonvaihdon osalta sitä, että Salissa vallitsi yksimielisyys siitä, että todellakin täytyy korostaa olemassa olevien välineiden täytäntöönpanoa. Puheenjohtajavaltio erityisesti sitoutui siihen, että jo tällä viikolla palamme tähän aiheeseen. Ja perjantaina ministerit käyvät hyvin seikkaperäistä keskustelua yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta tiedonvaihdon osalta. Neuvosto käsitteli myös terrorismin rahoituskysymyksiä ja korosti sitä, minkälainen merkitys on rahoitusalan tiedustelutyöllä. Olemme kehottaneet komissiota tekemään ehdotuksia, joten tarkoitus on harmonisoida ja vahvistaa rahoitusalan tiedusteluyksiköiden toimivaltuuksia. Ministerit kehottivat komissiota, joka varmasti tässä toimii hyvin nopeasti, kehottivat komissiota esittelevän rikosoikeudellisen puitteiston, eli puitepäätöksen, jota voimme käyttää terrorismin vastaisessa taistelussa. Tarkoitus on unionin lainsäädäntöön sisällyttää ylimääräinen pöytäkirja, joka liittyy terrorismin ennaltaehkäisyyn, ja tällainen pöytäkirjahan meillä on Euroopan neuvostossa. Komissiota on kehotettu myös nopeuttamaan tätä työtä kun ajattelemme ECRIS-järjestelmää e ja rikosrekisteritietojen vaihtoa sekä sen laajentamista kolmansien maiden kansalaisiin, ulkomaisiin kansalaisiin. Tämän lisäksi ministerit hyväksyivät toisen sarjan päätelmiä, jotka käsittelivät radikalisoitumista. Tällä sarallakin on tehty hyvin tärkeää työtä. Komissio yhdessä puheenjohtajavaltio kanssa järjesti lokakuussa suuren seminaarin tästä aiheesta ja päätelmät oikeastaan heijastelevat tämän työn tuloksia. Euroopan parlamentti on omalta osaltaan antanut panoksensa DATin mietinnön kautta tähän työhön ja tässä tärkeässä työssä me toimimme yhteisesti unionin tasolla, vaikkakin tiedämme, että toimimme alueella, jossa jäsenvaltioilla on toimivaltuudet. Mehän puhumme tässä esimerkiksi vankilalaitosten ja rangaistuslaitoksen hallinnasta, jotka kuuluvat ennen kaikkea jäsenvaltioiden toimivaltaan. Tämä ei kuitenkaan estä sitä, etteikö tärkeää työtä voitaisiin tehdä myös unionin tasolla, esimerkiksi hyvien käytäntöjen eh, osalta, eh, tiedonvaihdon, eh, rahoituskysymysten käsittelyn osalta. Tässä on tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeä ennaltaehkäisevä työ on, kun taistelemme terrorismia vastaan. Tässä puheenjohtaja aivan lyhyesti keskeiset seikat, joita sisä- ja oikeusministerit käsittelivät viime viikolla, kun kokous järjestettiin Pariisin iskujen jälkeen. Kiitos oikein paljon Seuraavana Jörg äh, Kerkhove saa mahdollisuuden päivittää terrorismin vastaisista toimista Pariisin iskujen jälkeen. Olkaa hyvä. Mr. Chair, good morning everyone. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Yritän puhua lyhyesti, koska valtion edustaja jo hyvin yksityiskohtaisesti käsitteli niitä toimia, joihin ryhdyttiin Pariisin iskujen jälkeen. Voisin ehkä joitakin vielä tässä syventää Tietenkin näitä tapahtumia oli paitsi Pariisissa myös Ankarassa yli 100 kuolletta Siinailla, 300 Beirutissa ja Tunisiassakin on näitä tapahtumia ollut viime viikolla. Tämä osoittaa, että Daesh on ehkä muuttamassa strategiaa. Tähän mennessä se onkin keskittynyt rakentamaan kalifaattiaan, eikä niinkään iskenyt koalition jäsenen. Onko tämä merkki heikkoudesta? Minä uskon näin. Daesh on pyrkinyt näyttämään voittojaan ja houkuttelemaan näin uusia taistelijoita ja saamaan lisää varoja. Tässä tapauksessa koalition pain, koalition on isketty, tällä on vaikutuksia rakkaan ja muualle. Ja tämä ehkä Nämä epäonnistumiset siellä ehkä on edellyttävät, että on iskettävä muualle. Eurooppa ei enää. Niin Euroopan edessä on kolme tärkeää haastetta. Ensin parlamentin, komission ja neuvoston on yhdessä osoitettava kansalaisille, että pystymme turvaamaan kansalaisten elämän. Toinen haaste koskee sitä, että teemme kaiken mitä voimme, jotta voimme säilyttää tämän vapaan ihmisten liikkumisen Schengenin alueen, joka on tärkein eu EU:ssa. Ja kolmas haaste on vähän samoilla linjoilla, on pyrittävä välttämään maahanmuuton ja terrorismin toisensa linkittäminen. Tämä on hyvin myrkyllinen, vahingollinen linkitys. Tämä edellyttää, että me kaikki toimimme päättäväisesti, käytännönläheisesti ja aktiivisesti ei enää turhia papereita, vaan toimintaa kentällä tarvitaan. Puheenjohtajavaltiokomissio ja neuvosto ovat tähän pyrkineet viime kuukausina. Varmaankin muistatte nämä puitteet. Meillähän oli 12 helmikuuta Paris Charlie Hebdon iskujen jälkeen valtion ja hallitusten päämiehet antoivat julkilausuman, Ja siinä pyydettiin meitä kaikkia tekemään lisätyötä kolmeen suuntaan. Ensinnäkin nämä klassiset poliisivoimien vastaukset, joista on kollegat puhuneet, mutta vielä korostan joitakin näkemyksiä siinä. Ja sitten pehmeää ennalta ehkäisevää työtä ja sitten ulkoista työtä. Meidän olisi sitouduttava tiiviimmin Meenaamaihin ja Länsi-Balkanin maihin. Hyvin lyhyesti käyn nämä nyt läpi ensinnäkin näistä, mm, näistä poliisivoimien toimista. Olen jo säännönmukaisesti täällä valiokunnan toimittanut kertomuksia ja niissä on kuvattu näitä toimia, joihin ryhdyttiin helmikuussa. Ne on täytäntöön pantava nopeammin ja tehokkaammin. Paljosta on jo päätetty tässä ytimenä on jäsenvaltioiden tietokanta, joka meillä on jo käytössä. Käytetäänkö sitä täysimittaisesti ja tehokkaasti? Tämä on varmistettava. Ja toisaalta, olemmeko riittävän tehokkaita ulkorajoilla, kun katsotaan, mitä Pariisissa tapahtui, niin on tunnustettava, että, että vastaus ei varmaankaan ole sataprosenttisesti kyllä. neuvostossa viime perjantaina ja ensi perjantaina meidän on nyt kohdattava totuus ja arvioitava sitä, kuinka jäsenvaltiot ruokkivat tätä tietokantaa, onko riittävät elektroniset yhteydet ja muut tekniset valmiudet toimia näin. Kaikkein merkittävin tietokanta, joka on paras väline tähän mennessä, on Schengenin informaatiojärjestelmä. Siis järjestelmä tämä ei ole mitenkään mustavalkoinen tilanne kuitenkaan, eikä tarkoita, että kaikki osapuolet ruokkisivat tätä siis järjestelmää. Nyt olisi vakuutettavaa tiedustelukomitea siitä, että, että sisin siis olisi toimitettava kaikki tieto, mitä ulkorajalta on. Meillä on, olemme oikeilla linjoilla jotkut jäsenvaltiot ovat todella ponnistelleet lujasti tuodakseen sinne artiklaan 36 mukaiset tiedot, eli kansalliseen turvallisuuteen liittyvät tiedot. Ja sama pätee Interpolin. On aivan ehdottoman tärkeää, että kun turvallisuustarkastuksia ulkorajalla tehdään, on varmistettava, onko passi Interpolin hävit, hävinneiden ja varastettujen asiat matkustusasiakirjojen luetteloissa. Se on erittäin kattava järjestelmä. Tällaiset tarkastukset olisi tehtävä järjestelmällisesti ja edelleen on vakuutettava kaikki osapuolet siitä, että Europolia on hyödynnettävä ECTC-järjestelmän kautta. E-, meidän on kehitettävä Europolin toimintaa ja näin voidaan saada käyttöön eri välineitä siena, joka, josta tulee luottamuksellinen ver, verkosto, Europolin informaatiojärjestelmä ja nämä eri yhteispisteet, niitä on erilaisia, kun koskee enää asiakauppaa, ihmiskauppaa ja niin edelleen. Ja sitten TFTP, joka on edelleen erittäin tehokas väline. Europolin johtaja ehdotti, että Pariisin iskussa he antoivat paljon vinkkejä, joita saatiin juuri TFTP-järjestelmästä ja näitä tietoja annettiin poliisin käyttöön. Sitten on myös Euro- Europolin kyberkeskus ja ihmiskauppaa koskevaa toiminta. Haluamme kehittää huippuosaamista ja, ja olen luottavaisilla mielellä sen suhteen, että jäsenvaltiot tulevat näitä tietoja käyttämään. Vielä pari lisätietoa. No näistä yksi on täysin turha, koska siihen on vedottu niin monta kertaa, että sitä on turha enää toistaa. Todella tarvittaisiin tehokas PNR-järjestelmä. Ja toinen asia koskee ähm, valtioiden hallitusten päämiesten päätösosuudesta lauselma, jossa pyydettiin, että tiedustelupalvelut tiivistäisivät yhteistyötään. Ja näinhän on tehtykin helmikuusta ja nyt erityisesti tänä vuonna terrorisminvastainen ryhmä, joka jo työskentelee EUn ulkopuolisestikin, on hyvin merkittävällä tavalla tiivistänyt tietojen vaihtoja ja tehnyt yhteisiä analyysejä ja tiivistänyt yhteistyötä. Sitten ulkorajoista. Raul tässä jo sanoikin suurimman osan tärkeistä asioista, mutta vielä haluaisin lisätä sen, että olen erittäin tyytyväinen muutoksen, joka koskee sitä, että sovitetaan yhteen kaksi maailmaa, jotka eivät olleet tarpeeksi tiivisti yhteistyössä. Me nyt ikään kuin kärsimme tällaisesta instituutionaista skitsofreniasta. 15 vuotta olemme kehittäneet mm, maahanmuuton rajavalvontaa, turvapaikkaa, järjestelmää, perussopimuksen, mm, ensimmäisen pilarin yhteisömetodin mukaan, niin sitten näitä rikoksia on mm, kehitetty toisen oikeusperustan mukaan. Ja näin on tehty vaikeaksi, että nämä kaksi maailmaa saadaan sovitettua yhteen. Ulkorajoilla meidän pitäisi kuitenkin hallinnoida sekä maahanmuutto, viirte ja samaan aikaan turvattava turvallisuus. Kun Frontex kerää tietoja Välimereltä, turvapaikanhakijoilta, he saavat paljon tietoa, joka auttaisi meitä toimimaan tehokkaammin ihmiskauppaa vastaan, ja järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia vastaan. Tässä ei nyt mitenkään hitaasti toimita. Ministerit ovat pyytäneet Euroopan ja, äh, ja muita vaihtamaan tietoja ensimmäinen tammikuuta alkuen, kunhan saamme siihen lausunnot riittävän ajoissa. Ministerit ovat sopineet siitä, että he lähettävät lisää viranomaisia Europoliin järjestelykeskuksiin niin, että tarkast- turvallisuustarkastukset tullaan tekemään järjestelmällisemmin. Ministerit sopivat siitä, että ne jo, maat, joihin kohdistuu massiiviset maahanmuuttovirras, niin he, niille toimitetaan riittävät elektroniset välineet, passin lukijat ja elektroniset yhteydet Interpolin kanssa ja rabitte ryhmien käyttö. Tämä on hyvin tärkeää. Tämä merkitsee muutosta verrattuna menneisyyteen. Tietenkin meidän on toimittava niin, että kunnioitetaan täysin oikeusperustaa. Ja siellä on eri rajoja. Me emme halua mitenkään hämärtää poliitikkojen rajoja, emmekä sotkea maahanmuut- turvapaikkaa ja rikollisuutta keskenään, mutta meidän on oltava käytännönläheisempiä. Sitten seuraava asia, josta Rauli hyvin puhuikin, koskee rikosoikeudellisista vastauksista kollegani varmaan puuttuu tähän. Komissio nimittäin aikoo juuri tehdä tarkistuksia terrorismin puitepäätökseen niin, niin, että voitaisiin kollektiivisesti täytäntöön panna YK eh, turva, turvallisuusneuvoston eh, päätöslauselman 2178, niin sitten tarvitaan myös eh, digitaalista näyttöä. On mukava sanoa, että kaikki pidetetyt lähetettäisiin vankilaan. Jos ei todisteita ole, niin se ei onnistu. Tarvitaan oikeudellinen varmuus ja va- vakuumus, vakaumus. Meillä pitää olla pitävä näyttö. Ja sehän on vaikeaa, koska emme ole Syyriassa, emme tee tätä Assadin järjestelmän kanssa, joten meidän on kerättävä nämä näytöt, jotka perustuvat kuunteluun, sähköposteihin, tällaisia, mitä voimme saada käsimme, eikä se ole mitenkään helppoa, koska suurin osa digitaalisista näytöstä ovat varasteltuja Yhdysvalloissa. Meidän on nopeutettava prosessi, eikä voi odottaa kahdeksan kuukautta ennen kuin saamme todisteet parhaassa tapauksessa. Tässä on siis valtava urakka. Nykyinen valtio on ryhtynyt työn ja tuleva Hollannin puheenjohtajavaltio jatkaa tätä työtä. Tämä on aivan kriittinen tehtävä siihen liittyy keskustelu Yhdysvaltojen hallituksen ja internet-palveluntarjoajien kanssa. Me tarvitsemme tässä merkittävää edistystä todella. Sitten seuraava asia, joka on minulle hyvin tärkeä näkökohta, koskee rehabilitaatiota. Olen oikein tyytyväinen Jourovan eh, tapaamisen oikeusministerin kanssa. Meidän on saatava aikaan kunnolliset eh, kuntoutuspalautusohjelmat, palautusohjelmat meidän on löydettävä vaihtoehtoja vankiloille ja rikosoikeudellisen menettelyille niille, joilla ei ole verta käsissään ja jotka todella haluavat palata tavalliseen elämään. Tämä on erittäin tärkeää myös niille, jotka joutuvat vankilaan. Mikäli meillä ei ole kunnollista älykästä äh, ohjelmaa, jolla radikaalis, äh, radikalisoitumista saadaan laimennettua vankilassa, niin niin eihän se toimi. Meidän olisi tehtävä näin oman etumme nimissä. Sitten tästä pehmeästä vallankäytöstä Olivie varmaankin vielä puuttuu komission radikalisoinnin tutkimukseen ja huippuosaamiseen kehittämiseen tämän verkoston perusteella ja siihen on sijoitettu 25 miljoonaa. Monet jäsenvaltiot ovat mukana tässä ja kollegamme haluavat, että se toimisi ulkoisestikin aktiivisemmin, koska on tuettava jäsenvaltioita. Sama pätee toisenkin aloitteeseen, jota komissio tuki. Sen nimi on Syyriä ja viestinnän neuvoston neuvon, neuvontava ryhmä, ainakin puolet jäsenvaltioista on sen avulla voinut kehittää strategisempaa viestintää. Ja näin on pyritty voimaanottamaan kansaa, äh, kansalaisia mielipidettä ja toimimaan tällaisia muita vastaan. Tätä pyritään nyt kehittämään. Sitten toinen foorumi koskee internetyhtiöitä, joita tämän oli vielä, mutta komission jäsen Avramopoulos järjestää käsittääkseni torstai-iltana äh, kokoukseen ja siinä on internetyhtiöt nyt ensimmäistä kertaa mukana. Ja tarkoituksena oli siis sopia konkreettisista tuloksista, kuinka voidaan poistaa laittomien, äh, laittomien internetsivujen toiminta ja keskustelu näistä haasteista, mutta paljon muutakin vielä tarvitaan. Helmikuussa lausunnossa puhuit, puhuttiin siitä, kuinka eri politiikan aloja voidaan käyttää, kuten nuorisopolitiikkaa, kulttuuria, työvoimapolitiikkaa ja muuta tällaista voidaan käyttää tässä radikalisoiden ja terrorismin ehkäisyssä. Komissio pian antaa tiedonannon. Navratsis on, on antamassa tästä juuri tiedonannon ja se on aivan ratkaisevan tärkeää. Tarvitaan tällaisia lippulaiva-hankkeita. Yksi, mikä on mielestäni, josta paljon pidän, koskee sitä, mitä Obama, Obama teki muutamia kuukausia sitten, kun hän aloitti tällaisen internetin vaihto-ohjelman. Siinä saatiin miljoona, amerikkalaista miljoona arabia linkitettyä koulutusta varten – ku, vuoden ajan he käyvät samaa kurssia samojen opettajien kanssa. Ja se on aivan hämmästyttävä nähdä, kuinka stereotypiat häipyvät tällaisen toiminnan kautta. Miksi emme tee näin lasten ja teinien kanssa? He pitävät internetistä ja tämä on varmasti paras tapa rakentaa siltoja. Ja sitten vielä lopuksi ulkoinen toiminta. Varapuheenjohtaja ja korkeudustaja Mogherini ja minä olemme sitoutuneet siihen, että vahvistetaan terrorismin vastaisia kumppanuuksia välimerellä. Olemme viime, vuosina tehneet, viime kuukausina tehneet paljon yhteistyötä Tunisian kanssa. Tämä on nyt uusi lähestymistapa. Haluamme tehdä yhteistyötä komissio, ulkosuhdehallinto yhdessä. Saamme, keräämme rahoitusta näiden maiden voimavarojen rakentamiseksi, jotta voidaan vastata näihin moniin haasteisiin ja haasteisiin on tarjota tasapainoisia ratkaisuja. Myös Jordanian ja Turkin ja muiden välimeren maiden kanssa teemme samantapaista työtä. Mukana myös Marokko. Meillä on seitsemässä mena eh, lähetettyjä alan työntekijöitä. Myös lentoturvallisuus on mukana, raja, ulkorajat eh, ja terrorismin torjunta. Anteeksi vaan, kun puhun vähän pitkään. Kiitos. Edustaja Kirchhoff ja Olivier yksi komissiosta puhuu seuraavana. Kiitos puheenjohtaja. En toista sitä, mitä aikaisemmat kollegat ovat puhuneet hyvin kattavasti. Ehkä yksityiskohtaisemmin voi kuitenkin selvittää, mitä olemme ehdottaneet ja mitä ehdotamme lähipäivien ja viikkojen aikana. Jill mainitsi tämän osaamiskeskuksen sitä laajennetaan, siihen saadaan lisää varoja, pysyvää henkilöstöä ja saadaan uusia työryhmiä esimerkiksi koulutuksen osalta, yhteisöjen nuorten osalta, jotta voidaan paremmin vastata niihin haasteisiin, joita aikainen varhainen radikalisoituminen meille asettavat. Kuten sanottiin, vankilat eivät ole vastaus kaikkeen. IT-foorumi saadaan liikkeelle todella tänään tors- tänä torstaina. Ajatus koko tämän hankkeen takana on se, että saadaan jonkinlainen rakenteellinen vuoropuhelu tämän alan kanssa, jotta saadaan tukea ja tietoa teknologiasta. Eli miten saadaan rakennettua tällainen toisenlainen vastaviesti sinne ja miten se saadaan välitettyä uskottavien tiedonvälityskanavien kautta – Tämä ei ole siis ainoastaan viranimaisten työtä, vaan yhteisöjen työtä omissa yhteisöissä. Me näemme, että olemme saaneet melko hyvän vastaanoton ja me haluaisimme sopia konkreettisista toimista alan edustajien kanssa. Skat aloite Syyrian viestinnän neuvontava ryhmä. Me haluaisimme toiseen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe oli oikein lupaava. Tämä ei liity tiedusteluun lainvalvontaviranomaisiin, vaan tässä on kyse viestinnän asiantuntijoista. Todella hyvistä viestiöistä, jotka pystyvät auttamaan hallituksia esimerkiksi luomaan viestintästrategiaa politiikkaa. Siitä, mitä viime viikolla päätettiin aseista, tuli aseista lyhyesti. Tuliaset erityisesti armeijoiden käytössä olevat aseet ovat ilmeisesti tulevaisuudessakin suosittuja, kun niitä on melko helppo hankkia ja melko turvallista ja helppoa käyttää verrattuna muihin toimintatapoihin. Siksi viime viikolla ehdotimme komission asetusta, joka liittyy ampumaaseiden deaktivointiin kaikki jäsenvaltiot eivät käytä nyt samoja teknisiä standardeja. Jos menee ostamaan deaktivoidun Kalashnikovin tai M16 tai jonkun aseen, niin joskus on liian helppoa aktivoida tämä ase uudestaan. Nyt siis yritetään yhteisin toimin saada kaikki jäsenvaltiot toimimaan samoin, jotta voidaan huolehtia siitä, että kun tämä ase, ampuma-ase on deaktivoitu, sitä ei pysty aktivoimaan enää uudestaan. Toinen asia on tämä direktiivi, jossa katsotaan kokonaan uudestaan. Tai anteeksi, sanon tämän toisin. Tähän mennessä lainsäädännössä on ollut kyse siitä, miten myydään, saadaan markkinoille vapaasti liikkuvia tuotteita, mukaan lukien aseet, mutta yleensä tämä on ajateltu tarkoittamaan urheilu virkistyskäyttöön. Nyt sinne on otettu hyvin vankasti turvallisuusulottuvuus mukaan. Te näette tämän direktiivin, kun ehdotus saadaan, mutta ajatus on siis se, että valvonta olisi paljon tiukempaa. Tarvitaan luvat, jotka on hankalampi hankkea. Tietyt aseet kielletään kokonaan, mutta jotkut metsästykseen käytettävät aseet ovat yhtä voimakkaita tai voimakkaampiakin kuin Kalashnikovit esimerkiksi. Jos lähtee buffalon metsästykseen Afrikkaan, itse en näin tekisi, niin käytetään sellaista kaliberia ja ammuksia, jotka ovat paljon voimakkaampia. Ja näitä voidaan käyttää myös semiautomaattisiin aseihin, eli näitä aseisiin, eli näitä asioita on katsottava hyvin tarkkaan. Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, niin huomenna – komissio hyväksyy uuden ehdotuksen tuliaseista ja räjähteistä ja tässä otetaan esiin sama kysymys. Jäljitettävyys, parempi valvonta. Onko pimeistä markkinoista kyse vai harmaasta alasta? Harmaana alana me pidämme tällaisia antiikkisia aseita tai sellaisia joita harrastajat haluavat käyttää. Ja silloin on kyllä harmaata alaa. Meidän pitää puuttua siihen, estää siis asekauppa, aseiden osien kauppa internetissä. Voidaan se tuote tilata, mutta sitten pitää henkilökohtaisesti se jostain hakea, jotta saa oman pakettinsa. That, uh, the explosive, uh... Räjähteiden osalta voidaan sanoa, että Pariisissa käytettävät näin vöihin kiinnitetyt räjähteet olivat melko helposti hankittavista aineista luotuja. Siksi nämä alkuaineet, ja tässä meillä tuli sääntöjä voimaan syyskuussa 2014, niitä ei täytäntöönpanna kunnolla. Meillä on useita jäsenvaltioita, jotka eivät ole kotitehtäviään hoitaneet. Me haluaisimme Tämän asetuksen uudelleen hän piti tulla esiin vuonna 2017, mutta nyt haluamme uudelleen tarkastelun nopeammin, jotta voidaan tiukentaa valvontaa ja kieltoja ja myöskin ottaa näiden kiellettyjen lähtöaineiden listaan sellaisia aineita, joita on esimerkiksi puutarhanhoidossa tai kosmetiikka-alalla – mitä direktiiviin tulee huomenna todella, jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, komissio hyväksyy uutta lainsäädäntöä, joka muuttaa olemassa olevaa puitepäätöstä, jotta se noudattelee YK päätöslauselmaa Euroopan neuvoston tekstiä. Meillä olisi siis vain yksi direktiivi joka yhdistäisi kaiken yhteisön lainsäädännön siitä, miten terroristitekoja käsitellään rikoksina. Tietenkin noudatetaan olemassa olevia tekstejä vuodelta 2002 muutettuna 2000, 2008 ja vierastarstelijoihin liittyvät toimet, esimerkiksi matkustaminen terrorismisyistä koulutukseen lähtevät, harjoittelun leireille lähtevät ja niin edelleen. Eli näistä päätetään yhdessä, joten saatte tämän tekstin varmasti melko pian, koska komission tulisi, hu- tulisi se huomenna hyväksyä. Lisäksi meille ministerit antoivat tehtäväksi pohtia sitä, mitä muuta voimme tehdä terrorismirahoituksen osalta. TFTP mainittiin rahoituksen jäljittämisohjelma. Todella tietoa saadaan nykytutkintaan Ranskassa, Belgiassa ja muualla. Siellä on kyllä paljonkin vinkkejä, joita voidaan seurata, mutta tämä ei riitä. Se, mitä nyt teemme, on, että jotenkin kartoitamme kaikki rahoitusvälineet, joita meillä on tai joita meiltä puuttuu. Pohditaan siis, missä voitaisiin tehdä lisää. Nämä ovat kaikki kysymyksiä. Eli pitäisikö uudistaa esimerkiksi taksin kollegoiden valvomaa käteisvirtojen valvomista? Mitä tehtäisiin esimerkiksi bitcoinien osalta? Pitäisikö rahan pesusta tehdä rikos? Viime vuonna tai aikaisemmin tänä vuonna maaliskuussa hyväksyttiin rahanpesun vastainen direktiivi, mutta – Rahanpesu ei kuitenkaan ole rikos rikosoikeudessamme. Pitäisikö siitä tehdä rikos? Sitä voidaan pohtia. Lisäksi voitaisiin miettiä, pitäisikö tehdä artiklasta 75 ehdotus. Esimerkiksi se liittyy varojen jäädyttämiseen, jos terroristi tai terrorismijärjestö tunnustetaan, jätetäänkö se jäsenvaltiolle joissain kuudessa tai seitsemässä jäsenvaltiossa on tähän järjestelmä, muilla ei mitään. Eli kun käytetään normaaleja oikeudellisia menettelyitä takavarikoinnin ja muun osalta, niin nämä varat ovat jo kadonneet hyvin kauas näiden ihmisten käsistä. Tässä on teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, minkälainen järjestelmä voitaisiin luoda, jotta se on suhteellinen – eikä haittaa niiden jäsenvaltioiden järjestelmä, jossa sellainen on. Ja sitten saada se linjaan myös YK-järjestelmän kanssa, joka liittyy siis varojen jäädyttämiseen. Kartoitusharjoitus on tässä paikallaan, jotta voidaan selvittää, mitkä voisivat olla sopivia lisätoimia. Lopuksi komissio hyväksyy, jos kaikki jälleen menee suunnitelmien mukaan, viides päivä älykkäiden rajojen paketti hyväksytään. Ja haluamme myös kohdennetusti Schengenin tietojärjestelmää, siis järjestelmää muuttaa ja Schengen-järjestelmää sinänsä. Haluamme myös nopeuttaa ja muuttaa ECRIS-hanketta, rikosrekisterijärjestelmää, eurooppalaista järjestelmää, jota ei ole riittävästi tähän mennessä käytetty. Kyse on rikosrekisteritietojen vaihtamisesta, erityisesti kolmansien maiden kansalaisten osalta. Jos eteen sattuu ihminen, joka on saanut tuomion tietystä rikoksesta ja sitä ei tiedä, niin se on kyllä vakava tiedon puute. Siksi pitää edistyä. Mitä tulee tiedon vaihtoon ja niin siihen liittyy, mitä Jill juuri sanoi, meillä on myös Prymin päätökset – jotka mahdollistavat tai oikeastaan velvoittavat jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaiset, turvallisuusihmiset vaihtamaan DNA autorekisteri- ja sormenjälkitietoa. Tätä ei kuitenkaan käytetä, jos katsotaan mitä Pariisin jälkeen tapahtui. DNA-sormenjälket, jäljet ja autorekisteritiedot olisivat olleet kriittisen tärkeitä, jotta – henkilöt eivät pääse vapaasti kulkemaan. Väline on kyllä olemassa, mutta sitä ei täysin käytetä, joten tuo asia, johon vielä kiinnitämme paljon enemmän huomiota. Lopulta vakava kysymys. Olemme ehkä samaa mieltä, mutta katsoisin sitä vähän eri kantilta. Olen aikaisemmin sanonut, että toimintatapoja on nyt muutettu terroristiryhmien puolelta. Aikaisemmin, muutama vuosikymmen sitten, iskettiin valtion symboleita kohtaan, mutta nyt isketään ikään kuin pehmeisiin kohteisiin, mihin tahansa elokuvateatteriin, nopeaan junaan, teatteriin, maratonille. Kaikki nämä voivat olla kohteita. Viime kesällä nämä ryhmät saivat johtajilta syrjästä Irakista tehtävän, että jos kalifaattiin ei voida lähteä, niin jihadia toteutettakoon siellä, missä ollaan millä tahansa keinolla. Veitsi, ase, juukko, tappamista. Tiedämme, että tämä on viesti, jota levitetään näiden ryhmien propagandassa. Ja me teemme nyt hyvin läheistä yhteistyötä, olemme tehneet viime vuosien aikana tiedustelupalveluiden kanssa jäsenvaltioissa. Näin voidaan vaihtaa tietoja siitä, mitkä ovat parhaat käytännöt, miten voidaan suojella kansalaisia esimerkiksi lentokentillä tai teattereissa. Harjoituksia on toteutettu junissa. Ja näin annetaan näille ammattilaisille, jotka toimivat näillä aloilla, koulutusta. Poliisit ovat kovilla ja siksi on pohdittava, miten voidaan käyttää käyttää mahdollisimman tehokkaasti poliisivoimia ilman, että lisätään henkilöstöä, vaan huolehditaan siitä, että kaikkein tehokkaimmin suojellaan tällaisia julkisia tapahtumia ja pehmeitä kohteita. Kiitos. Kiitos kaikille kolmelle. Kysymyksiä on syntynyt paljon, puhujalista on pitkä. Huomaan, että mainitsitte Prymin päätöksen vuodelta 2005 DNA-tiedon vaihdon auton numerot ja niin edelleen. Useimmat keskeisistä jäsenvaltioista eivät tätä tiedonvaihtoa toteuta ja useimmat toimet olisivat auttaneet terroristitekijän vastustamisessa. Ja teidänhän pitäisi huolehtia siitä, että tätä toteutetaan. Hallitusten väliset päätökset eivät siis toimi. Täytäntöönpano-ongelma on kaiken keskiössä tässä. Samoin uusi lainsäädäntö live-valiokunnassa totta kai haluamme myönteisesti osallistua tähän lainsäädäntötyöhön, mutta tässä on kyllä suurena ongelmana se, että täytäntöönpanosta ei ole huolehdittu. Kollegat varmasti esittävät näitä kysymyksiä. Edustaja Holmaier sai sitten ensimmäisen kysymyksen. Oikein sydämestä kiitokset puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aivan ensin haluaisin kiittää näistä hyvin kiinnostavista puheenvuoroista. Minulla on oikeastaan kysymyksiä niin paljon, että näitä voidaan vähän kerrallaan työstää, mutta tiedonvaihdosta ensin jäsenvaltioiden kesken. Onko tässä lähinnä kyse siitä, ettei olla valmiita yhteistyöhön? Siksikö käy niin, että poliisi ja tiedustelu palvelut, salaiset palvelut eivät tietää keskenään vaihda. Onko tässä yksinkertaisesti kyse jotenkin lapsuksista vai onko jäsenvaltioissa sellaisia ongelmia, jotka estävät sen, että tehokkaasti kerätään tarvittavaa tietoa, vai eikö näitä tietoja analysoida riittävästi? Minua kiinnostaisi nyt tämä tausta, mikä johtaa tällaisen tilanteeseen. Yhä uudestaan ole väitetään, että tietosuoja olisi vastuussa siitä, ettei uskalleta tietoa vaihtaa. Jos näin olisi, toivoisin, että konkreettisesti kerrottaisiin, mikä tämä ongelma on, koska en ole kuullut tähän mennessä mitään konkreettisista ongelmista. Miksi niitä on Eurodakista? On sanottu, että automaattinen tieteen vertailu ei ole mahdollista. Jos nyt oikein ymmärsin, Frontex – aikoo Europolin tai jäsenvaltioiden kanssa yhdessä kehitellä tiettyä tieto, tiedon vaihtoa. Jos on ongelmia, niin meidän pitäisi ainakin saada tieto niistä, jotta parlamentissa voisimme näistä aiheista keskustella ja pyrkiä löytämään ratkaisuja. Vielä kysymys, joka liittyy Jordanian ja Tunisian kanssa ja Turkin kanssa toteutettavaan yhteistyöhön. Komission tietojen mukaan pitäisi ottaa rikostiedot näistä maista käyttöön. Miten tämä tehtäisiin, jos rikokset otetaan sinne? Otetaan vaikka Turkin ongelma. Siellähän on sellaisia rikoksia, jotka ovat meillä vapaan ilmaisun esiintymiä. Eli jos joku haluaa mielenosoitukseen osallistua, onko siinä kyse rikoksista. Tarkoitetaanko tässä nyt todella vakavia rikoksia, tappoa ja niin edelleen, vai mitkä kaikki rikokset, rikostyypit tähän otetaan mukaan? Ja miltä konkreettisesti yhteistyö näyttäisi? Ja sitten räjähteistä vielä viimeinen kysymys. Monet kerrat täällä on keskusteltu siitä, että huumeiden, samoin kuin räjähteiden osalta, tarvittaisiin tiukempi rekisteröintivelvoite. Auttaisiko se jäljitettävyyteen? Mikä tässä on nyt se suunta, johon uusien sääntöjen kanssa pyritään? Kiitos. Kiitos. Edustaja Sippel. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Minullakin on paljon kommentteja ja kysymyksiä, mutta yritän keskittyä tiettyihin ydinkohtiin. Ensinnäkin kun olen nyt kuunnellut kolme puheenvuoroa, niin ja viimein tuntuu siltä, että on päästy yhteisymmärrykseen siitä, että kansallisella tasolla asioiden käsittely ei voi olla ratkaisu. Tämä ei liity pelkästään turvallisuusasioihin, vaan siihen, että jäsenvaltioiden on ymmärrettävä se, että haasteet ovat niin valtavia, että kansalliset ratkaisut eivät voi toimia. Erityisesti tällä alalla jäsenvaltiot korostavat ovaa kansallista suverenisuuttaan. 2012 Helmut Schmidt eh, totesi, että ei ole olemassa enää mitään kansallista suvereniteettia, koska erilaiset sitoumukset, sopimukset sitovat eh, maita toisiinsa ja monet haasteet ovat liian suuria kansallisesti vastattavaksi. Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään eurooppalainen ongelma. Jopa Saksan sisällä näkyy se, että eri viranomaiset eivät tee yhteistyötä eivätkä vaihda tietojaan. Kysymys kuuluukin, miten voisimme parantaa tätä tilannetta? Kuulin, että välineet ovat olemassa, mutta niitä ei välttämättä käytetä. Tämän olen kuullut usein. Se on varmasti yksi pääongelmista. Uskon, että tämä on ongelma myös tulevassa PNR-järjestelmässä. Käytännössä puhumme kuitenkin 29 erillisestä PNR-järjestelmästä. Kansalliset viranomaiset päättävät kriteereistä, mitä kriteereitä noudatetaan, mitä haetaan, ja toistaiseksi ei ole varmaa, olisiko tiedonvaihto todella velvoittava, pakollinen velvoite. Haluaisin myös tietää, mitä voisimme tehdä, jotta jäsenvaltiot toimisivat tällä alalla paremmin. Meillä on Schengenin tietojärjestelmä, meillä on myös lentotiedoista jotakin tietoja, meillä on yhteisiä tutkimustiimejä. Kun katsomme Euroopan terroristihyökkäyksiä, niin miksi näyttää olevan niin kovin helppoa ostaa kaikenmoisia aseita Euroopan sisällä? Ensin nämä ihmiset tulevat Eurooppaan, aseita voidaan ostaa rautatieasemilta. Terroristit tuntevat nämä paikat. Ja kysymys monesti kuuluu, että ettekö tienneet, että aseita voi ostaa sieltä ja sieltä rautatieasemalta. Minä en tiennyt ja ilmeisesti poliisikaan ei tiennyt, koska muutoin ainakin toivon, että jonkinlainen valvonta olisi ollut mahdollinen. No sitten ulkorajojen valvonta. Tämä on yhteinen eurooppalainen tehtävä, tästä olen samaa mieltä. Me puhumme totta kai rajojen valvonnasta, emmekä suinkaan rajojen sulkemisesta pakolaisilta. Mutta mitä tämä tarkoittaa, kun puhumme yhteisestä eurooppalaisesta tehtävästä? Toistaiseksi ei ole mielestäni nähtävissä, että kaikki jäsenvaltiot olisivat sanoneet, että hyvä, me ryhdymme lisätoimiin, annamme lisää rahoitusta, käytämme teknisiä välineistä, jotta voimme varmistaa sen, että ulkorajoja todella valvotaan emme me voi jättää tehtävää ainoastaan niiden jäsenvaltioiden kontolle, joilla on ulkorajoja, vaan kyllä tämä on yhteinen tehtävä. Olen huolissani siitä, että ensin jäsenvaltiot eivät antaneet lupaamiansa varoja UNHCRlle, ne eivät anna riittävästi varoja Afrikan erikoisrahastolle ja nyt puhutaan Turkin rahoista – Antavatko jäsenvaltiot sitten yhtään varoja näiden tehtävien hoitoon, kun puhumme ulkorajojen valvonnasta? En ole tästä niinkään varma. No sitten Schengen-alueesta ja EUn kansalaisten valvonnasta. Täytyy sanoa, että olen hieman huolissani. Haluaisinkin kysyä, olisiko tarpeen, jos ensin varmistaisimme, että kaikkia olemassa olevia välineitä käytettäisiin täydellisesti. Nyt meillä on paljon työtä vielä tehtävänä. Ensinnäkin terrorismin ennaltaehkäisyssä, radikalisoitumisen ehkäisyssä, kaikenlaisissa vastatoimissa, esimerkiksi digitaalisella alalla. Kaikki tämä on tarpeen ja todella toivon, että teemme johdonmukaisesti koko ajan tätä työtä, eikä vain nyt, kun terroristi-iskut ovat tuoreessa muistissa. Toivon, että työ jatkuu turvallisuuskysymyksen tiimoilta ja myös ennaltaehkäisyn hyväksi. Meillä on pitkällä aikavälillä velvollisuus me ei pelkästään täällä komissiossa, vaan myös jäsenvaltioissa. Edustaja Stevens. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Timothy Kirkhopin puolesta ESR-ryhmästä haluaisin esittää puheenvuoron ja puhua valtioiden tarpeesta priorisoida täytäntöpanon toimia. Me tarvitsemme lisää välineitä, mutta meidän on myös hyödynnettävä olemassa olevia välineitä paremmin. Prioriteettina pitäisi olla tiedon parempi jakaminen. Meillä on oltava välineitä, joilla voidaan käsitellä toimia, mutta kaikkein tärkeintä on estää radikalisoituminen ruohonjuuritasolla. Mainitsitte RAN, mutta jäsenvaltioiden on tehtävä enemmän, koska näemme EUn TFTP-ehdotuksen koskien terrorismin rahoituksen jäljittämistä. Haluavatko jäsenvaltiot tällaista? Olemme puhuneet tarpeesta vahvistaa ulkorajavalvontaa, mutta mitä Frontexin käytön lisäksi on ajateltua? Ajatellaanko älykkäiden rajojen ehdotusta esimerkiksi? NVA-valtuuskunnan puolesta haluaisin lisätä, että Euroopan unionilla voi olla lisäarvoa terrorismin torjunnassa, koska rajat ylittävä tapa kuuluu tähän toimintaan. Euroopan unionin kansalaiset on petetty, juurikaan e- edistystä ei ole tapahtunut Charlie Hebdon iskujen jälkeen aikaisemmin tänä vuonna. EUn PNR-asia esimerkiksi on jumissa johtuen ALDE-ryhmän herra Ferhaustatin jarruttamisesta. Hän myös syytti tiedustelupalveluja Pariisin tapahtumista perusteettomasti. Meidän on turha osoitella sormella jäsenvaltiota, vaan ongelma voidaan löytää kyllä tästä talosta. Haluaisinkin vedota teihin kaihin, kaikkiin ja että osoittaisitte poliittista rohkeutta on tästä dogman, erityisesti kun ajatellaan yksityisyyden ja tietosuojaa, asioihin liittyviä tuomiopäivämaalauksia. Kyllä me tarvitsemme mm, turvallisuutta, mutta myös edistystä. Kiitoksia. Edustaja Wikström. Wow, thank you very much. It, sorry, I was going to take... Niin, anteeksi. Koordinaattorit ensin. Niin tänä aamuna on kyllä mielenkiintoista kuunnella kollegoita. Mitä mahdoitte aamupalaksi syödä? A very specific question. I would like to turn to the committee. Piikkilankaa kenties. No, muutama kysymys uusista ehdotuksista. Kuten tiedätte, paljon metsästäjiä on Euroopassa, monia Ruotsissa, erityisesti maani pohjoisosissa – siellä itsekin synnyin. Siellä ihan laillisesti käytetään aseita hyvin tiukasti poliisiviranomaisten valvonnassa. Ja nyt viime viikkoina olen saanut lukemattomia kysymyksiä näiltä hyvin huolestuneilta ruotsalaisilta metsästäjiltä, jotka pelkäävät, että uudet komission säännöt luovat heille esteitä, vaikka he ovat lakia noudattavia kansalaisia, jotka laillisesti ovat asiansa hankkineet. Kuitenkaan tämä ehdotus ei puuttuisi vakavampaan ongelmaan heidän mukaansa siihen, miten valtavasti laittomia aseita tuodaan jäsenvaltioihimme kaikin tavoin. Yksinkertainen kysymykseni teille siis olisi, mitä minun tulisi näille kansalaisille sanoa? Voitteko vakuutella näitä kansalaisia siitä, että komission ehdotus on suhteellinen ja puuttuu näihin laittomin aseisiin ja jättää rauhaan perinteiset metsästäjät, jotta he voivat jatkaa tätä toimintaa rauhassa. Okay, thank you. Um, ne- Selvä, kiitos. Edustaja Sargentini. Not so worried about a... En ole niinkään huolissani metsästäjistä Uh, thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Komissio, neuvosto ja terrorismin koordinaattori, vastaisen työn koordinaattori puhuivat äh, kaikesta siitä, mikä tulee Euroopan unioniin. Mutta kun katsomme näitä terrori-iskuja, joita on viimeisen kymmenen vuoden aikana eu tapahtunut, niin nämähän olivat kaikki kotikutoisia. Te tämän tiedätte ja minä tämän tiedän. En ole kuullut puhuttavan siitä, mitä tehdä, kun vanhemmat kolkuttelevat ovelle ja sanovat, että nyt näyttää siltä, että lapsella on lähtemässä mopokeulimaan ja hän on lähdössä Syyrian sotimaan. Tässä varoitellaan sitä, että ei pidä sotkea tätä kysymystä pakolaiskysymykseen, mutta niinhän siinä väistämättä käy. Miten voimme varmistaa, että nuoret tytöt ja pojat eivät lähde ääriajattelun, ääriryhmien pariin, eivätkä lähde sitten aiheuttamaan vahinkoa muualle. Kyllä he tulevat tänne tekemään hallaa, mutta kyllä täältä se lähtee liikkeelle, eli voisitteko hieman tätä vielä käsitellä. No sitten rahanpesuvastainen direktiivi. Heinäkuussa se lähdettiin julkaista. Minä olen tässä esittelijä, me olemme neuvotelleet viime vuoden joulun saakka. Se julkaistiin sitten heinäkuussa. Haluaisin saada lisää tietoa siitä, missä näette puutteet ja mistä johtuu se, että jäsenvaltioiden täytyy toteuttaa täytäntöönpanna tätä säännöstöä vasta vuonna 2017. Meillä on tieteellistä todisteaineistoa siitä, että terrorismi eh, länsimaissa on, on varsin halpaa sitten taas kun ajattelemme varojen käyttöä, kustannuksia Syyriassa, niin siellähän puhutaan valtavista summista. Eurooppalaiset yritykset tekevät rahaa öljykaupalla Lähi-idässä. Haluaisin ymmärtää, mitä tästä rahanpesudirektiivistä numero neljä oikeastaan puuttuu jäsenvaltioissa. mikä jäsenvaltio ei olisi leikannut lähipoliisitoiminnasta, Ranska, Italia, oma maa, niin me kaikki olemme leikanneet normaali poliisityöstä viime vuosina ja nyt kuulemme terrorismin vastaisen asiantuntijan puhuvan paremmasta koulutuksesta ja lisää työpaikoista, niin kyllä tämä minua hämmentää aika lailla. Kuuntelen herrasmiehiä, jotka tietävät, mikä olisi oikein, mutta eivät kyseenalaista sitä, miksi tätä ei ole toteutettu aikaisemmin. No sitten tämä äh, RAN-keskus, radikalisoitumisen vastainen keskus. Lokakuusta lähtien se on työtään tehnyt, mutta e-, ei kyllä tammikuusta alkaen kovinkaan tehokkaasti, koska rahat on käytetty, mutta päätöstä ei pystytty tekemään siitä, kenelle tämä kilpailu sitten myönnetään. Tämä on kyllä häpeällinen tilanne. Ja vielä muutama loppukommentti puheenjohtaja. Riikan jälkeen luvailtiin kovasti, jäsenvaltiot lupaisivat paljon, mutta mitään tästä ei ole tehty. Ja viesti meille on se, että no, toimikaapa nopeasti, jotta saadaan EUn PNR-järjestelmää kuntoon, kun on niin tärkeää saada nämä terroristit kiinni. Voisimmeko pingauttaa tämän viestin takaisin ja todeta, että tehkää se, minkä lupasitte, huolehtikaa meidän kansalaisistamme ja lopettakaa nämä virrat ensin. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Netfeldt on saada puhuja. Chair, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin vastata kollegalleni ja haluaisin todeta, että ei tässä ole mitään blokeerausta. Me neuvottelemme PNRstä, minä neuvottelen alderyhmän puolesta ja itse asiassa en arvosta sitä, että Belgian politiikka tuodaan tähän keskusteluun eikä sanota totuutta. Olisin kyllä odottanut teitä parempaa suoraan sanottuna. Joten lopetetaanpa tämä valehtelu. Kyseessähän on vale, kun väitetään, että parlamentti estää PNRn etenemisen piste. Meillä oli tässä kolmen herrasmiehen 50 minuutin alustus ja minulla tulee tästä kai omituinen olo aina. En koskaan tiedä, kuka meille puhuu. Luxemburgin valtio selvä, mutta sitten eh, herra Kirchhoff, puhuuko hän nyt neuvoston puolesta? Kenelle me tässä oikein puhumme? Tämä on erittäin omituinen prosessi kaiken kaikkiaan. Ja herra Kirchhoffilla on myös ollut erikoisia lausumia julkisuudessa, jossa hän implisiittisesti on syyttänyt parlamenttia PNR-päätöksenteon blokeerauksesta. Tässähän puhutaan siitä, että puolustetaan demokratiaa ja oikeusvaltiota terrorismia vastaan. Ehkä kannattaisi hieman osoittaa kunnioitusta parlamentaarista demokratiaa kohtaan, herra Kirkhope. No, minulla on paljon kysymyksiä. Aloitetaanpa PNRstä. Ensinnäkin on kiinnostavaa, kun ihmiset sanovat, että, että se on nyt jumissa ollut liian kauan typerän parlamentin takia, kun täällä on typeriä tiedot, tietosuoja- ja yksityisyyshuolia. Haluaisin muistuttaa niitä, jotka eivät ole täällä eilen. Yksityisyys ja tietosuoja ovat perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa olevia periaatteita, jotka voidaan oikeudessa niihin voidaan oikeudessa vedetä. Ne ei ole mitään mukavia pikkuisia vasemmista leluja, vaan ne ovat samankaltaisia oikeuksia kuin kiitotuksen kielto ja oikeus elämään ja niin edelleen, joten katsokaapa vaikka tuolta perussopimuksesta minun ryhmäni, ALDE-ryhmä, jota johtaa tämä sama Verhofstadt, herra Stevens, on alun perin ehdottanut, että hyväksyisimme PNR koskevan asetuksen eikä direktiiviä. Direktiivihän on täytäntöönpantava 28 jäsenvaltiossa ja siinä menee vuosikausia, kun taas asetus olisi suoraan mm, täytäntöön pantavissa, ja niin kuin kaikki ovat sanoneet, että tämä on hyvin kiireinen asia, niin miksi sitten ei saatu enemmistöä tämän puolesta? Me olisimme voineet säästää paljon aikaa. Mutta va- muistaakseni vastustitte sitä, en todellakaan ymmärrä tätä kantaa. Haluaisin myös kuulla Luxemburgin puheenjohtajavaltiota, voisimmeko saada hieman avoimuutta yksittäisten jäsenvaltioiden kantoihin neuvostossa. Tämäkin on erittäin hämärä tilanne. Minä tiedän kyllä, että neuvosto on jakautunut monissa asioissa. Minun mielestäni olisi kansalaisille reilua, että neuvosto olisi avoin siitä, mitkä jäsenvaltiot ovat mitäkin mieltä missäkin asiassa. Te olette sen velkaa parlamentille ja kansalaisille. Tietenkin voi olla mahdollista, että ette halua olla avoimia tässä. Me työstämme PNR-asiaa se on hyvin vaikea se monille. Monet eivät ole tässä enää mukavuusalueella, mutta teemme työtä, koska olemme siihen sitoutuneet. Nyt haluaisin ymmärtää, yksi meidän tärkeimmistä pyynnöistä koskee sitä, että olisi pakollinen tiedonjako. Emme puhu kaikesta tiedosta, emmekä edes kaikista pnr tiedosta vaan puhumme analyysituloksista, tuloksista, PNR-tietojen analyysien tuloksista. Tämä on hyvin tarkkaan määritelty pyyntö. Jos meiltä pyydetään allekirjoitusta PNR-direktiiville, niin kansalaiset voivat ainakin odottaa sitä, että tiedot jaetaan jäsenvaltioiden välillä. Eero Kerkhov sanoi, että yritämme vakuuttaa tiedustelupalvelut. Anteeksi, mitä? Me kyllä kuuntelimme teitä 50 minuuttia. Kyllä meillä on paljon kysymyksiä nyt ja meillä on vielä muutama lisääkin täällä vielä odottamassa. Joten ottakaa ihan rauhassa. Haluaisin ymmärtää, mitä tämä tiedustelupalvelujen vakuuttaminen, minä voisin sanoa, että kyseessä on julkiset viranomaiset, jotka maksetaan julkisilla rahoilla. E, jos niille sanotaan, että, että tietoja on jaettava, niin tietoja on sitten jaettava. Sittenkin työkalupakina arvioimisesta, siitä on paljon puhuttu, mutta mit, miksi ei mitään ole tehty. Parlamentti pyysi neljä vuotta sitten asian arviointia, mitään ei ole tehty. Minusta on aivan sietämätöntä että meidät väkisin hyväksytään, pakeutetaan hyväksymään eri välineitä ja joka kerta huomaamme, että välineet, joista sovittiin viimeisen iskun jälkeen, ei ole täytäntöönpanto. Ehkä kannattaisi ryhtyä siihen työhön. Sitten vielä viimeinen kysymys. Sanomalehdestä luin, että amerikkalaiset niin vaan valmiit niin valitetteko nyt, nyt äh, jotakin, kun te olette saaneet 50 minuuttia puhua? Minä käytän täällä jäsenen oikeutta niin puhua, esittää teille kysymyksiä. Yhdysvallat ovat ilmoittaneet, että, että he aikovat tiukentaa viisumivapautusohjelmaansa. Voisimmeko kuulla teiltä, mitä ja Yhdysvallat tulee pyytämään ta- vastapainoksi? Voin jo kuvitellakin, minkälainen tämä toivomuslista on. Silvi. Silvi. Yritän käsitellä tämän nopeasti. Monia kysymyksiä on jo käsitelty. Tuli vaikutelma aika lailla tuottavasta neuvostosta. Minulla ei ole samaa vaikutelmaa, vaan pikemminkin niin, että vähän summamutikassa käsiteltiin kysymyksiä kiireellisesti. Minä en ollut tietenkään paikalla, niin kenties tämä on vain vaikutelmaa. monet kollegat ja tekin totesitte, että ehdotuksia tehtiin. Ne, on, ne ovat olleet käsittelyssä jo pitkään. Kovin pitkälle ne eivät ole edenneet viime vuosina. Eli tässä niin kuin kierrätetään ajatuksia vuosien varrelta. Aseet, pruumin päätökset, rahanpesu ja niin edelleen. Eli aika lailla helppoa nostaa esille nämä kysymykset parlamentissa, ikään kuin asettaa meidät seinää vasten niin, että edistystä ei tapahdu, kun kuitenkin vastuu on hyvin suuresti jaettua vastuuta kaikkien toimielinten kesken, esimerkiksi PNR, kysymys, kolme kokousta on peruttu ja sitten kuitenkin halutaan kiirehtiä, jotta saadaan vuoden loppuun mennessä valmista. Meillä on jatuvastuu ja puheenvuorossanne aika vähän käsittelitte oikeastaan näitä tiedustelukysymyksiä. Kollega tämän mainitsi. Kyse on tiedonvaihdosta, tiedustelutietojen vaihdosta. Oikeastaan kolme kysymystä haluaisin nostaa tässä esille. Olen yrittänyt luetteloida luetteloida kaikki henkilöt, jotka jossakin vaiheessa osallistuvat rikollisuuden vastaiseen ja terrorismin vastaiseen eh, taisteluun näiden eri foorumeiden eh, taholta. Eli 14 eh, resurssilistausta. Onko tässä nyt jonkinlainen merkki tehokkuudesta? Haluaisin kuulla näkemyksenne tästä, kun nyt taas uudenlaisia listauksia laaditaan. Jos tiedot nyt ovat oikeita, niin ne kertovat meille, että on esimerkiksi kansainvälisiä pidätysmääräyksiä tiettyjen henkilöiden osalta, ja jälkikäteen on sitten voitu koko elämä ikään kuin kartoittaa aivan alakoulusta lähtien, mutta kuitenkaan näitä tietoja ei ole käytetty oikein hyväksi ennen varsinaista rikosta. Katsotteko, että kaupallisten tietojen käyttö on tärkeämpää kuin näiden poliisi- ja oikeustietojen käyttö? Thank you. Mr. Boni. Kiitos edustaja Boni. Thank you very much and thank you for... Kiitos oikein paljon. Kiitos kaikista näistä alustuksista. Me tarvitsemme selkeän terrorismin vastaisen politiikan Euroopan unioniin, mutta kuten on sanottu, tarvitaan kunnolliset välineet, ennen kaikkea ennaltaehkäisyn välineet, PNR, uuden mallinen TFTP, selkeämpi rooli Europolille – nämä asiat olisivat tarpeen, jotta voidaan huolehtia sitä, että kaikki asianosaiset vaihtavat reaaliaikaisesti automaattisesti tarvittavaa tietoa. Tiedon prosessointi voi olla ratkaisevassa asemassa tietenkin lakia kunnioittain, mutta kaikkien näiden periaatteiden täytäntöönpanossa on suuria ongelmia. Ensimmäinen kysymykseni on seuraavanlainen. Jos jäsenvaltiot todella, ovatko jäsenvaltiot todella valmiita läheisempään yhteistyöhön, vaihtamaan tietoa Frontexin kanssa ja uudistamaan Schengenin tietojärjestelmää. Toiseksi, monissa maissa on sellainen tunnelma, että lähdetään ajamaan omia terrorismin vastaisia lainsäädäntöpuitteita. Miten voisimme saadakään harmonisoidumpaa lähestymistapaa, enemmän koordinointia? Ja vielä seuraavaksi. Kuka varsinaisesti on vastuussa näiden eurooppalaisten toimien koordinoinnista? Ja neljänneksi, me taistelemme terrorismia vastaan. Me emme taistele internettiä vastaan. On tärkeää löytää sopivat välineet ja säännöt ja saada tasapaino perusoikeuksien osalta. Tietenkin niin, että voidaan huolehtia myös paremmasta turvallisuudesta. Kiitos. Mr. Revodalon. Kiitoksia. Puhun aika lyhyesti, koska täällä on monista asioista oikein hyvin puhuttu kollega, niin Silvi Guillaume niitä jo tässä luettelin. Näistä täytäntöpano asioista meillähän oli täällä valmisteltavan valmistelukokouksissa Jyli Kerhofin asiakirjoja ja neuvoston kokouksen helmikuisen kokouksen jälkeen olemme nähneet kyllä kuinka kauan aikaa tässä joihinkin asioihin menee. Tämä on erittäin kiinnostava asiakirja. Erityisesti luku viisi koskien toimia, joilla ennaltaehkäistään radikalisoitumista. Tämä on horisontaalinen asia, se ei koske ainoastaan tätä valiokuntaa. Meidän on todella paneuduttava näihin asioihin. Herra de Kirchhoff, kun ajatellaan resurssejanne sekä rahoitus- että inhimillisiä resursseja, ovatko ne riittävät ajatellen tehtäviänne? Sitten haluaisin palata kollegoiden mainitsemaan kohtaan, joka liittyy tietojenvaihtoon ja tiedostelupalvelujen tietojenvaihtoon. Tätä kokousta varten asia, toimitetussa asiakirjassa mainittiin, että viisi jäsenvaltiota aktiivisesti osallistuu tietojenvaihtojen ja tiedustelutietojenvaihtoon. Se on hyvin vähän 28 jäsenvaltiosta. Olisi jo korkea aika kaikille osallistua tähän täysin. Sitten kysymys, joka koskee neuvostojen ja jäsenvaltioita. Kaksi, kahdessa, kaksi, haluaisin varmistuksen sekä huomiselle että 15. joulukuuta pidettävällä PNR3 kantaneuvottelua, eikä niitä peruutettaisi. Ja 20. marraskuuta lehdistötilaisuudessa ylimääräisen neuvoston jälkeen äh, ilmoitettuista asioista, ovatko nämä juuri niitä asioita, joista halutaan puhua kolmikantaneuvottelussa esittelyiden ja varjoesittelyiden kanssa. Kiitoksia. Thank you. Next. Kiitos. Annan komission seuraava puhuja. I'm also fed up. Minäkin olen kyllästynyt siihen, että tätä NR, PNR tässä vilautellaan jonkinlaisena ihmeellisenä välineenä. Meillähän on aika lailla tietoja, PNR-tietoja muun muassa Yhdysvaltojen kanssa vaihdetaan, mutta ei EUn sisällä. Aivan erityisesti, olisiko PNR-tiedot olleet tässä se äh, kriittinen ero, koska e, eiväthän nämä henkilöt tulleet äh, lentokoneella Pariisiin. Ongelmana oli se, että tietoja ei vaihdettu ylipäätään. Mitä me todella tarvitsemme? Tämä oikeastaan on neuvoston heiniä, jäsenvaltioiden heiniä. Tarvitaan poliittista tahtoa, poliittista johtoa niin, että toiminta vastaa sanoja ja varoja ja toimitaan eurooppalaisesti. Tällä hetkellä ei toimita Euroopan tasolla. Nyt on palattu takaisin, takaisin kansalliseen toimintaan ei viestitä esimerkiksi tiedusteluviranomaisten kesken. Niiden pitäisi tehdä paljon enemmän yhteistyötä, tehdä yhteisiä riskianalyysiä ja niin edelleen. Tätä poliittista tahtoa ei ole. Ja sitten on ollut vielä tämä kulukuri päähänpinttymä, joka on johtanut siihen, että lähipoliisityöstä on leikattu budjetteja ja henkilökuntaa ja myös tiedustelupalvelut, sosiaalipalvelut vankiloissa ja muualla Tämän takia Molenbeek on siinä jamassa, että työttömyys on yli 60 prosenttia, eikä se auta, kun yritämme päästä radikalisoitumisesta ja tarjota jonkinlaista vasta narratiivia ja niin edelleen. Pitäisi löytää päteviä henkilöitä, jotka toimisivat sosiaalisessa mediassa. Täytyy olla kielitaitoa ja niin edelleen. Sellaisia aloja, joilla hallittu sillä ei ole pätevyyttä, vaikkakin jo Charlie Hebdon iskujen jälkeen hallitukset vakuuttelivat tällä lailla toivovansa. Meillä on yhteinen kanta muun muassa aseista, aseurheilusta. Meillä on yhteinen kanta, mutta mitään ei ole tehty. Meillä on myös yhteinen toimintaohjelma, joka on heikko ja sitä ei ole taitantöön pantu. Jäsen valtiot puhuvat sitten räjähte, räjähdeaineiden valvonnasta, mutta käytännössä täytäntöönpano ei toimi. No sitten aseet. Kolme päivää Pariisin iskujen jälkeen. Tiedänpä yhdenkin jäsenvaltion, jossa poliisi järjesti huutokaupan, jossa myytiin näitä aseita. Kyse ei ole pelkästään metsästyksestä. No, herra Kerkhoff, Puhuitte siitä, että pakolaiskysymys ja terrorismi eivät saisi sekaantua tätä, mutta näinhän tässä käy. Jos edes järjestelykeskuksissa ei ole välineistöä toteuttaa tätä valvontaa, voimmeko me saada jotakin välineitä, jos ei ole mitään mahdollisuutta avoimesti ja turvallisesti käsitellä näitä pakolaistulijoita? No sitten rahanpesu. Olen täysin samaa mieltä meidän on varmistettava, että se mikä on olemassa myös täytäntöön pannaan. Kun ajatellaan pankkivalvontaa, niin epäilenpä sitä, että toteutetaanko siellä rahanpesun vastaisia toimia ja asetuksia. Tässä esimerkiksi täytyy muistaa käteisen rahan valvonta. Rahaa siirretään eurooppalaisten pankkien kautta muualle maailmaan. Ja sitten vielä kysymys Turkista, herra de Kerkhove. Totta kai täytyy tehdä Tunisian kanssa yhteistyötä. Emme kiinnitä riittävästi huomiota Libyan tapahtumiin. Tunisiassa oli tämä ranta-attentaatti ja pardon hyökkäys. Se voisi tapahtua missä tahansa muualla. Entäpä sitten Turkki? Silläkin on yhteytensä Libyaan, Syyrian ja Tunisiaan. Entäpä se kaksinaamainen peli, jota nyt pelataan? öljyä, fosfaatteja, taidetta salakuljetetaan ja jäsenvaltiot eivät tätä edes mainitse. Totta kai Turkin kanssa pitää tehdä yhteistyötä, mutta voimmeko me tämän kaksinaamaisen pelin edelleenkin hyväksyä? Enkä puhu edes näiden salafistien rahoittajista, niin kuin Saudi-Arabiasta. Edustaja Voss. Vielen Dank. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä yritän vähän asiallisempaan suuntaan. Minulla on sellainen tunne, että kun viime aikoina ääritilanteet ovat lisääntyneet, ajatellaan pakolaisia, ajatellaan terroriskuja, niin meidän pitäisi ajatella tietojen analyysiä vaihtoja enemmän konsepteina, konseptinaalisesti. Tämä ehkä monia enää kiinnosta näinä aikoina, mutta oikeusvaltion periaatteet ovat minulle edelleen tärkeitä. Mielelläni näkisin, että näitä periaatteita kunnioitetaan. Siksi tällaiset ääritilanteet, joihin emme ole varautuneet ja joissa syntyy tällaisia ad hoc-reaktioita, eivät ole niin sopivia näiden asioiden hoitamiseen. Siksi olisi hyvä, jos pystyttäisiin ennakoimaan jo paljon sitä, mitä tarvitaan. Minun käsitykseni mukaan tarvitsemme viestintätietoja, liikkumisen ja pankkirahoituskysymyksiin liittyviä tietoja, jotta voidaan terrorismin vastaisesti toimia. Euroopan parlamentin enemmistöllä vielä muutama viikko sitten NSA-seurantaa kertomuksessa halusi purkaa näitä terrorismin vastaisia toimia. Siksi mielestäni olisi parempi, että lähestyttäisiin tätä kokonaisuutta toisin. Siksi minun olisi tärkeää tietää, mikä estää tällä hetkellä vielä tietojen vaihtoa. Jos ajatellaan VISIS ja Eurodac ja mitä nämä kaikki tietopankit oikein ovatkaan, jos niitä ajatellaan, niin käytetäänkö näitä myös terrorismitoimien estämiseen? Otin tämän asian jo eilen esiin ja esittelijä hän antoi minulle eilen vastauksenkin keskustelussa, mutta vähän minulle tulee sellainen tunnetta tietosuojadirektiivin osalta, kun sitä keskustellaan tällä hetkellä. Kaikki sanovat, että jäsenvaltioista ei ole annettu ymmärtää, että tässä voisi olla vaikeuksia. Niin kukaan ei ole kai ponnistellut sen verta, että olisi katsottu, onko siellä sovittu myös tällaisiin ääritilanteisiin sopiva kunnioittain oikeusvaltion periaatteita. Olisi hienoa, jos tällainen katsaus voitaisiin vielä tehdä, kun minulle olisi tärkeää, että pohditaan tarkkaan sitä, mitä tietoja lopuksi tarvitaan ja ovatko oikeudelliset välineet olemassa, jotka kattavat myös tällaiset ääritilanteet. Kiitos. Kiitos, kollegat. Pyytäisin, voisivatko muut puhujat nyt rajata puheenvuoronsa kahteen minuuttiin, muuten ei ole kunnon vastauksille tilaa. Tämä on minun virheeni, olen antanut puhujien puhua kolmesta viiteen minuuttiin tähän mennessä. Seuraava puhuja, edustaja Lauritsen. Thank you very much. <clears throat> Kiitoksia. Haluaisin kiittää kolmea alustajaa. Haluaisin korostaa sitä, että tässä terrori-iskun jälkeisessä tilanteessa kaikilla meillä on sellainen olo, että tämän meidän työolosuhteemme koko konteksti on muuttunut ja sitä olisi nyt pohdittava. Näistä esityksistä mielestäni puuttui näkökohdat, joihin on nyt puututtu kielteiseltä puolelta Fossin taholta, nimittäin tietosuojaa näkökohdat de Gogh puhui paljon tietokannoista ja sorman, sormenjäljistä ja muusta, mutta tietosuojasta ei sanakaan. Tästä voi tulla juuri tämä vaikutelma, niin kuin edustaja voisi sanoi, että tässä tilanteessa tietosuoja ei enää ole tärkeä. Monet ajattelevat näin, että turvallisuus nyt jyrää ja tietosuojasta ja ihmisoikeuksista on tullut ihan vanhentunutta tavaraa Minun mielestäni tilanne päinvastainen. Tällaisessa tilanteessa nämä perusasiat, perusoikeudet ovat kerta kaikkiaan oikeusvaltion olennainen osa. Meidän on tehtävä tässä työtä. Olen tehnyt työtä ja haluaisin kiittää neuvostoa, koska neuvosto on hyvin tehokkaasti korostanut, että tarvitsemme tällaisia puitteita mahdollisimman pian. Teidän esityksistänne olen nyt todella havainnut tämän merkittävän paradoksin yhteisen menettelyn eh, ja yhteisten ongelmien välillä. Meillä on yhteisiä ongelmia, tarvitsemme yhteistä terrorismin vastaista politiikkaa, mutta perussopimuksessa kansallinen turvallisuus, julke, yle, yleinen järjestys ovat ainoastaan kansallisiin toimivaltuuteen kuuluvia. Ei ole siis mitään syytä eh, sanoa mitenkään pakkomielteisesti, että jäsenvaltioilla eri käsityksiä. Sehän on totta, niillä on eri käsityksiä ja perussopimukset antavat niillä kaiken vallan. Belgialla on eri käsitys turvallisuudesta kuin Ranskalla. Ja vaikka nämä ovat läheisiä naapureita. Sitten puhutaan itärajaa naapureita, naapureista, etelärajan naapureista, tilanne on erilainen. Meidän on ymmärrettävää, että, että tarvitsemme yhteistä eurooppalaista yleistä järjestystä ja turvallisuutta, niin meillä on yhteinen politiikka. Meillähän on myös yhteisestä turvallisuuden alueesta eh, säännöksiä, mutta ei sitä ole viety pitkälle työstämme direktiiviä, mutta me todella tarvitsemme ymmärrystä siitä, mistä on kysymys yleisessä eurooppalaisessa turvallisuudessa. Sitten toinen asia, jota haluaisin vielä korostaa. Täällä sanottiin, että me tarvitsemme ennaltaehkäisyä ja koulutusta sitä varten. Meidän on ymmärrettävä, minkä tyyppistä perustietoa ja taitoa tarvitaan – yksityisessä elämässä. Olen viestinnän opettaja. Haluaisin käyttää tällaisia hyviä viestiöitä tähän tarkoitukseen. Kyseessä on erittäin vakava kulttuurien välinen, uskontojen välinen ongelma uudessa eh, narratiivissa. Tarvitaan henkilöjä, jotka ovat perehtyneitä kulttuureihin ja uskontoihin ja historiaan ja niin edelleen. Ja kaikissa näissä konferensseissa ICT ei on kyllä hyvä ja poliisityö on hyvä, mutta ilman tietoa siitä, miksi ihmiset käyttäytyvät tietyllä tavalla, ei päästä pitkille, pitkille yhteiskuntatieteet ja kulttuuritieteet on pidetty, näitä on pidetty vähän turhana ja on korostettu kovaa tiedettä, teknologiaa. Mutta tässä nykytilanteessa meidän on pakko ymmärtää, että sosiaalitieteet, yhteiskuntatieteet on otettava mukaan, jotta voidaan ratkaista nämä syvällä olevat ongelma. Kiitoksia. Mainitsisin kollegoille vain, että kaikki puhujat ovat käyttäneet enemmän aikaa, mutta väistämättä näinkään, koska keskustelemme hyvin yksityiskohtaisista asioista tämän raportoinnin jälkeen vierailtamme. Ja halusin antaa kollegoille aikaa mainita monia seikkoja, jotka ovat tärkeitä. Nyt annan puhujille vastaus vuoron ja käytämme ehkä vähän aikaa seurasta vasta esityslistan kohdasta, että teillä on aikaa vastata, mutta pyydän, että puhutte kuitenkin mahdollisimman lyhyesti keskustelun lopuksi. Seuraava puhuja. Eh, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen oikein tyytyväinen, kun kaikki ovat nyt yhtä mieltä siitä, että kiireellisesti tarvitsemme PNR. Ymmärrän kyllä, että tarvitsette paljon puheaikaa, kun pyritte selittämään asian päinvastoin kuin muutamia vuosia sitten. Minä olen kyllä kuunnellut näitä teitä jo vuosia ja pöytäkirjat ja äänestykset ovat nähtävissä. Nyt haluaisin tietää, mitä tapahtuu TFTPlle. Jos se todella on parlamentin jumittama vai onko ne, niin, että todella saamme eurooppalaisen TFTPn edelleen rahoituksesta, olen huolissani lahjoituksista, joita tulee Persianlahden mailta. Nämä lahjoitukset naamioidaan humanitaariseksi avuksi ja kehitysavuksi. Tämä on tapa esimerkiksi arabipankkeille toimia, kuten edustaja Gomez totesi, myös eurooppalaiset pankit peittelevät terrorismin rahoitusta. Minun mielestäni meidän on tehtävä työtä radikalisoinnin e, estämiseksi koulutuksen kautta, mutta nyt meillä on kiireinen tilanne edessämme ja siihen on nyt puututtava. Haluaisin puhua vielä yhteisestä puolustuspolitiikasta. Käsittääkseni ei ole riittävästi poliittista tahtoa tähän. Lopuksi haluaisin todeta, että kansallisilla on tärkeintä. Kansalaisethan ajattelevat, että me emme pysty toimimaan Muutamia valtioita kun terrorismi ei ollut tuttua, Espanjassa toki ja monissa, muutamissa muissa myös. Jopa de Kerkhoffin to- toimistossa olisi pantava enemmän resursseja tähän työhön. Tarvitsemme toisen tyyppisiä poliiseja ja tuomareita ja tutkijoita ja kääntäjiä. Meidän on valmistauduttava tähän uuteen uhkaan, joka tulee kaikilta suunnilta, eikä meillä ole riittävästi poliiseja ja ihmisiä, jotka ymmärtäisivät, että eihän tie, tietojen vaihtoon, vaihdon puuta johdu ainoastaan tahdon puutteesta, vaan myös kapasiteetin puutteesta. Poliisit eivät ole valmistautuneet näihin barbarimaisiin tekoihin, josta, jossa terrorismista on kysymys. Kiitoksia. Thank you, Mr. Dupree. Kiitos, Mr. Dupree. Merci, president. Kiitos, puheenjohtaja. Pahoittelen, että tuli myöhään paikalle. Kenties toistan jo sanottua. Kysymykseni kaikki liittyvät tarpeeseen tehostaa tiedonvaihtoa. Ensimmäinen kysymys. Omassa maassani ja myös täällä Euroopan parlamentissa monet vetoavat sen puolesta, että olisi jonkinlainen eurooppalainen CIA, eurooppalainen tiedusteluvirasto. Mikä on koordinaattorin näkemys tästä? Tarvitaanko uusi instituutio? Pitääkö Europolia muuttaa, laajentaa sen toiminta-alaa? Tässä ensimmäinen kysymykseni. Toiseksi puhuitte lainsäädäntöehdotuksesta, joka tehtäisiin pian, jotta voitaisiin Europolin tietoja, äh, siis kaksi järjestelmän tietojen kanssa yhdistää. Tämä vaikuttaisi aika lailla oleelliselta askeleelta. Sitten PNRstä. Olen lukenut neuvoston päätelmät. Siellä puhutaan kunnianhimoisesta eurooppalaisesta PNR-järjestelmästä. Minun analyysi on sen, että ei tämä ole eurooppalainen PNR, vaan kansalliset PNR-järjestelmät, jotka organisoidaan ikään kuin saman mallin mukaan. No tästä kysymys. Jos ajatellaan, että on Pariisista lähtevä terroristi, kokelas, joka lähtee junalla, mutta no sitten meneekin Turkkiin lentokoneella. Eli belgialaiset sitten PNRn kautta rekisteröivät nämä tiedot, mutta jos häntä ei ole SIS-järjestelmään kirjattu heti Belgiassa te- ma- mahdollisena terroristina, niin ei ole mitään systemaattista tiedonvaihtoa. Eli mitä hyötyä tästä järjestelmästä on? Jos nyt täydennetään tätä järjestelmää niin kuin te ehdotitte, niin eikö tulisi olla jokaisella jäsenvaltiolla velvoite kirjata nämä tiedot SISSiin ja Europolin tietoihin silloin, kun kyseessä on radikalisoituneet epäillyt, jotka todennäköisesti voivat toteuttaa terroristikuja. Mr. Niedermüller. Kiitos, edustaja Niedermüller. Thank you, Mr. Chair. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme keskustelleet paljon turvallisuustoimista ja PNRstä muista asioista. Tärkeitähän ne ovatkin, kun meidän on annettava kansalaisille sellainen käsitys, että he ovat turvassa, mutta ongelma on se, että integraatiosta on puhuttu paljon vähemmän. Hyvin tärkeää on se, että meillä on työryhmiä ja niin edelleen, mutta tarvitsemme paljon enemmän konkretiaa tälle saralle. Mainitsen vain yhden seikan. Yhteys sosiaalisen syrjäytymisen, työt työttömyyden ja syrjinnän ja radikalisoitumisen välillä. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Kyse ei ole ainoastaan koulutuksesta ja niin edelleen. Joten paljon enemmän työtä pitäisi tehdä tällä saralla. Mutta toinenkin ongelma meillä on. Te, Helene Kirkhove, sanoitte, että yhteys maahanmuuton ja terrorismin välillä on todella myrkkyä, mutta ongelmana on se, että meillä on hallituksia Euroopan unionissa, jotka mielellään esittävät tämän myrkyllisen yhteyden. Ja siksi meidän on kysyttävä, mikä on komission asema tässä? Komissio, puheenjohtajavaltion neuvosto, miten suhtaudutte tähän kysymykseen? Sitten parlamentit käyttävät myöskin tätä samaa tarinaa omiin tarkoitusperinsä. Miten tehokas voi siis EU-politiikka olla, jos on jäseniä ja jäsenvaltioita, jotka haluavat tällaisen myrkyllisen epäilyllisen yhteyden aina esittää? Kiitos. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt keskittyä kahteen asiaan, kun aika on vähän. Ensimmäinen osa, jota ei vielä ole mainittu, koska tuomaristoa Italiassa meillä on pidätetty useita vahvasti epäiltyjä henkilöitä. Heitä epäillään terrorismista tai tietystä tietojenvaihdosta. Nämä henkilöt on pian kuitenkin vapautettu. Kun ajatellaan tuomaristoa, niin Pariisi merkitsee tässä tiettyä murrosta. Tuomareiden olisi ymmärrettävä tilanne paremmin. Sitten puhutaan tie- tiedonvaihdosta, mutta terroristithan olivat Brysselissä, eivätkä missään merkillisissä eksotissa paikoissa, vaan paiko- kortteleissa, joihin, joihin poliisit eivät olleet juurikaan menneet, paitsi ne viime päivinä – ja sitten on muistettava se, että terrorismissa ei ole kysymys uskonnosta, ei islamin uskonnosta tai muusta, vaan aivan toisista asioista. On tärkeää käydä vuoropuhelua muslimiyhteiskunnan kanssa. Ei tarvita mielenosoituksia, vaan tarvitaan nuorten valvontaa ja on, kes- on valvottava ke- keskuksia, joissa puhutaan muilla kielillä kuin maan kielillä ja on vältettävä väärinkäytöksiä. Täällä on tilanteita, joissa uskonnolla ei ole mitään merkitystä. Me odotamme muslimiyhteisöltä valvontaa ja kannanottoja, joita tähän mennessä ei ole esitetty vähemmän. Mielenosoituksia lisää valvonta, erityisesti koskien heidän omia nuoriaan. He tietävät paljon enemmän kuin me, paljon paremmin tietävät, mitä heidän yhteisössään tapahtuu kuin me. Mr. Lopez Aguilar. Mr. Lopez Aguilar. Thank you, Chair. I would like to address my... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin osoittaa sanani de Kerhoville. Te olette Euroopan unionin terrorismin vastainen koordinaattori. Se tarkoittaa sitä, että ette ole sosiaalisten asioiden komissaari. Tähän liittyy suuria huolia, kun ajatellaan, mikä menee pieleen, miksi olemme niin haavoittuvia tämän uuden uhan edessä joka on naamioitunut äh, äärimmäisen fanaattisen islamismin väreihin. Te olette kuitenkin EUn terrorismin vastainen koordinaattori. Jos nyt äh, näistä hirveistä kokemuksista olen jotakin opittu, niin on opittu se, että koordinaatiota ei ole tarpeeksi. Kun lehdistöä tarkkaillaan ja luetaan uutisia kaikkialla Euroopassa viimeisenä neuvoston kokouksen jälkeen näette, että kritisoidaan Euroopan parlamenttia. Euroopan parlamentti on epäonnistunut eikä ole saanut hyväksyttyä PNR, vaan se on jumiuttanut sen. vähän ei pidä paikkaansa. Onko olemassa minkäänlaista itsekritiikkiä neuvostossa tämän koordinaation puutteen osalta? Onko neuvostossa minkäänlaista itsekritiikkiä, kun ajatellaan tätä tietojen puutteellista vaihtamista ja tiedustelutietojen puutteellista vaihtamista, turvallisuusjoukkojen ja tiedustelupalvelujen toimintaa. Onko mitään pyrkimyksiä perustaa eurooppalaista uutta tiedusteluyksikköä tai edes ryhtyä jakamaan tiedustelutietoja Euroopan tasolla niin, että voisimme varmistaa, että olemme vahvempia ja että voisimme ennaltaehkäistä tällaisten tapahtumien, tapahtuminen uudelleen samalla tavalla. Onko mitään ajatuksia siitä, että perustettaisiin tiedusteluyksikkö, joka olisi yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alainen elin. Onko mitään ajatuksia siitä, että tämän tyyppistä toimintaa kehitettäisiin? And final two speakers, um, colleagues. Vielä kaksi puhujaa lyhyesti pyydän. Mr. Becker. Sorry. Uh, danke, niin, kiitos puheenjohtaja. Oikeastaan ihan lyhyesti. Halusin sanoa, että hienoa, että PNRn osalta on vähän liikahdettu. Mutta nythän jotkut jäsenet ovat esittäneet vielä tätä, että estetään PNRn kehittyminen, että ajatellaan tässä vasemmiston vastustusta. Meillä on tässä turvallisuustehtävä. Ja hoidetaanko kaikki asia nyt perusoikeuksien mukaan? Tässä meidän pitää kyllä tukea teidän työtänne. Voimme myöskin taistolanne siinä, että internetyritykset auttavat silloin, kun halutaan selvittää vakavia rikoksia tai terrorismirikoksia. Ja sitten lentoturvallisuuden osalta, siitä miten tietoja kerätään ennen kuin astutaan lentokoneeseen. Voitteko sanoa tästä asiasta jotain? Kiitos paljon. Kiitos edustaja Makkava ja viimeinen puhuja. Thank you, President. Uh, I'll be, I'll be... Kiitos puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Ensinnäkin Terrorismin rahoitus, se on ongelma ja kiireellinen ongelma. Kaikki muut toimet vaativat aikaa. Jos terrorismin rahoitus selkeästi leikataan poikki, pysäytetään, niin sitten voimme pysäyttää myös nämä tappamiset. Rahanpesun tulisi olla rikos kaikissa maissa ja siitä tulisi myös olla seuraamuksia kaikissa jäsenvaltioissa ja myös takavarikkoja lainvalvonta ei voi tietenkään puuttua kaikkien yritysten omistajuuteen, omistusjärjestelyihin. Täytyy selvitellä, mistä rahat tulevat ja minne ne menevät ja minkä kautta. Ei käteissiirtoja vain pankkien kautta. Tiedusteluviranomaisten tulisi tehdä keskenään yhteistyötä. Osa tekee yhteistyötä, kaikki suinkaan eivät. Osa niistä ei luota muihin. Tämä on neuvoston hoidettava asia jäsenvaltioiden on tämä asia hoidettava. Jos yksi tiedustelupalvelu ei luota toiseen jäsenvaltioon, niin en tiedä mitä tässä voidaan tehdä. Hyvä, jos neuvosto voisi jotain asialle tehdä. Ja viimeinen kommentti viisumijärjestelyistä. Tiedän, että komissio ja neuvosto ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhdistyneen Arabiemiraatin kanssa viisumijärjestelyistä. parlamentti ei ole vielä antanut tähän omaa hyväksyntänsä. Pysyvän edustajan kanssa olen keskustellut. Monet ovat kokeneet lobbausta. Sitten kysyin, että onko pakolaisia otettu ja sitten sanottiin, että ei. Miksi annetaan viisumivapautus maalle, joka on turvallinen maa ja joka voisi ottaa pakolaisia – vastaan ja äh, tarjota heille ruokaa, rikas maa, joka voisi ottaa pakolaisia. Tämä tulisi ottaa huomioon, kun asia käsitellään Libessä. Selvä, kiitos. Sallin myös myöhään tulleiden käyttää puheenvuoron kollegoiden joukossa. Selvyyden vuoksi, kun tämä oli niin monimutkainen keskustelu, niin poikkeuksellisesti annoin kollegoiden käyttää puheenvuoron ilman keskeytyksiä – ja sopeutan esityslistaamme vastaavasti, koska tämä oli niin ajankohtainen ja tärkeä keskustelu. Ja lähes jokainen jäsen tuli paikalle ja puhui. Tämä oli niin oikea-aikainen siitä syystä ja viittasin tässä Lopes Agilialin sanomaan. Monet jäsenet puhuivat, ja teillä on kunnolla vastausaikaa, ja rajoita teidän vastausaikana. Tässä pitää saada tasapaino sen välillä, mitä libe tekee ja mitä neuvosto ajaa. Eli onko jonkinlaista itsekritiikkiä siellä neuvostossa? Tämä ei ole mitään uutta. Prymin sopimus on vuodelta 2005. Seitsemän jäsenvaltiota ei viitsi lähteä vaihtamaan DNA-tietoa. Kahdeksan jäsenvaltiota ei halua vaihtaa tietoa autorekisteriasioista. Terrorismia tapahtuu EU-ssa uusi ampumasen lainsäädäntö voidaan unohtaa. Me työstämme sitä varmasti, mutta kyllä jäsenet täällä työtä tekevät on kyse sitten PNRstä tai uudesta ampumasen lainsäädännöstä tai mistä tahansa terrorismin vastaisesta toimesta. Kyllä me teemme kovasti työtä, eli ei tässä pitäisi antaa sellaista käsitystä, etteikö parlamentti halua yhteistyöhön neuvoston kanssa terrorismin vastaisessa taistelussa. Eli se tarina, jota nyt jäsenet esittivät pitkälti, oli se, että halutaan selkeä viesti siitä, mitä neuvoston tulisi tehdä ja mitä komission pitäisi pakottaa jäsenvaltioita tekemään, kun komission tehtävä on huolehtia sitä, että sopimuksia noudatetaan. Tämän halusin käyttää omana puheenvuoronani ja pyytäisin kaikkia vastaamaan niin yksityiskohtaisesti kuin haluatte ja muutetaan sitten aikataulua näin. Ehkä puheenjohtajavaltio ensin. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös kaikkia edustajia näistä kysymyksistä ja panoksista keskusteluun. Haluaisin aivan ensiksi vastata siihen, mitä juuri sanoitte. Neuvosto ja erityisesti puheenjohtajan valtio varmasti näkee Euroopan parlamentin kumppanina ja tärkeänä ratkaisevana kumppanina kaikessa toiminnassamme tällä alalla. On totta, että täytäntöönpanossa tärkein vastuu on jäsenvaltioilla ja jäsenvaltioiden yksiköillä, mutta meidän on tehtävä työtä täällä yhdessä kaikilla tasoilla, kaikkien toimijoiden kesken. Omalta osaltamme Olemme tässä jo kautemme lopussa, mandaattimme lopussa. Ei ole vielä aika vetää johtopäätöksiä, mutta varmasti voimme jo nyt sanoa, että olemme tehneet Euroopan parlamentin kanssa erittäin hyvää yhteistyötä viime kuukausina ja olen aivan makuuttunut siitä, että näin tulee jatkumaankin näissä tärkeissä asioissa, joita meillä vielä on kesken, joten joihin kuuluu PNR ja tietosuojakysymykset, vain nämä kaksi mainittakseni. Ensimmäisenä tiedustelupalvelusta. En haluaisi, että sanani tulkittaisiin ikään kuin anteeksi pyyntelynä tai tekosena, mutta tämä on kuitenkin tosiasia, joka on perussopimuksen sanelema tilanne. Kansalliseksi turvallisuudeksi kutsumamme käsite, tämähän on sanamuoto, jota jota käytetään perussopimuksessa per, koskien, koskien tiedustelupalveluja. Se on todella Euroopan unionin valtuuksen ulkopuolella. Puutummeko neuvostossa tiedustelukysymyksiin? Emme. Perussopimus kieltää meiltä tämän mahdollisuuden. Näihin asioihin ei voida puuttua EUn puitteissa, koska se on perussopimuksen ulos sulkema No se ei tietenkään estä kansallisia tiedustelupalveluja tekemästä yhteistyötä. Olen varma siitä, että Jill puhuu tästä vielä enemmän nimenomaan hänen työnsä kautta luodaan linkit sille, mitä tapahtuu unionin instituutioiden ja ulkomaailman välillä. Tietenkin eh, tässä on terrorismin torjuntaan liittyviä tärkeitä asioita, jotka kyllä kuuluvat perussopimuksen mukaan EUlle, kuten poliisi- ja oikeusalan yhteistyö. Ja tähän liittyy varmasti tietojen jako. Kuulin kyllä täällä kritiikkiä. Sanottiin, että jäsenvaltiot eivät tee mitään, eivät jaa tietoja, eivät käyttä tietokantoja. Haluaisin kuitenkin sanoa, että Tämä on liian yksinkertaistettu kuva Meillä on Schengenin tietojärjestelmä, joka on todellinen menestystarina. Se on väline, jota käytetään ja johon toimitetaan tietoa. Meillä on myös pääsy muihin tietokantoihin, kuten Interpolin tietokanta koskien varastettuja passeja. Toki sitä käytetään liian vähän. Kyllä tämän jäsenvaltiot tunnustavat. kyllä itsekritiikkiäkin neuvostossa esitetään. Luxemburgin sisäministeri oikeus- ja sisäisyyden neuvostossa neuvoston jälkeen totesi, että kyllä ministerit ovat tunnustaneet sen, että nyt on ryhdyttävä toimien täytäntöönpantava asioita. Ja jos katsotaan päätelmiä, niin ei tässä korosteta uusia toimia, vaan olemassa olevien välineiden täytäntöönpanoa. Interpolin kaltaista tietokantaa käytetään satoja tuhansia kertoja vuosittain jäsenvaltioiden toiminta, toimista. Kyllähän puutteitakin on ja kyllä työtä on tehtävänä. Tämä on aivan totta. Sama pätee Prymiin. Prymin järjestelmä käynnistyy liian hitaasti luultavasti. Hyvinkin luultavasti se on lähtenyt käyntiin liian hitaasti. Se on monimutkainen järjestelmä. Se ei kantaa ainoastaan yhtä keskustietokantaa, vaan siinä on 20 kahdeksan kansallista tietokantaa, jotka ovat vielä eriytettyjä arkaluontoisilla aloilla, mukaan lukien DNA-tiedot ja sormenjälkitiedot, jotta saadaan jäsenvaltioiden väliset linkut, linkit toimimaan, tarvitaan valvontaa ja sääntöjen noudattamista, koska kukin jäsenvaltio haluaa, että sääntöjä noudatetaan, kun otetaan yhteyksiä näihin muihin valtioihin. Se edellyttää aikaa ja rahaa ja inhimillisiä resursseja. Sitten matkustajan tietorekisteri PNR-asiasta. Tähän on viitattu usean kertaan. Kyllä tätä asiaa on todella käsitelty, eikä ainoastaan viimeisten iskujen jälkeen ole kiinnitetty siihen huomiota. Päätelmissä on kolme asiaa. jotka ovat kaikkein tärkeimpiä neuvostolle neuvottelussa. Ministerit kuitenkin samanaikaisesti ilmaisivat, että he haluavat samassa ajoissa saada aikaan tietosuojauudistukset. Tässä he ovat hyvin päättäväisiä tämän totesin täällä jo eilenkin. Tietosuojadirektiivistä voisin todeta, että neuvoston näkökulmasta ja jäsenvaltioiden näkökulmasta nykyinen tasapaino neuvotteluissa on hyvä tasapaino. Näin voidaan varmistaa tietosuoja ja mahdollistaa poliisin työ ja oikeusviranomaisten työ. Anekdoottina ehkä voisin vielä sanoa, että neuvottelu valtuuskunnassa puheenjohtajan valtion puolelta. Meillä on mukana rikospoliisijohtaja meidän kanssamme tuolla heti toisessa rivissä ja näin haluamme varmistaa, että nämä yksiköt voivat käyttää kunnolla tätä välinettä eikä ole mitään esteitä, joka haittaisi heidän tekemään työtään, vaan todella pyrimme tasapainoon. Ulkorajojen valvonnasta sitten Haluaisin tässä ottaa esille vain kaksi asiaa. Auttavatko jäsenvaltiot toisiaan vaikeissa tilanteissa? Kyllä. Annan yhden esimerkin Eurodac-koneista esimerkiksi. Niitä puuttuu Kreikan rajoilta, saarilta. Kun nyt katsotaan että ihmismääriä, niin puheenjohtajan valtio on tehnyt inventaarion ja tekee työtä jäsenvaltioiden kanssa, jotta voidaan paikata näitä puutteita – ja näin osittain on jo tehty, mutta sitä vielä jatketaan. Sitten toinen asia, Euroopan kansalaisia koskeva asia. Miksi neuvosto on sitä mieltä, että on, on, te, on tehtävä muutoksia Schengenin äh, rajavalvontaan? Siis henkilöt, jotka ylittävät Schengenin ulkorajat – heihin kohdistuu tällainen vähimmäisvalvonta, eli passit tarkistetaan ja meillä on mahdollisuus järjestelmällisesti tarkistaa tietokannasta, onko kyseessä väärinnetty tai varastettu passi. Meillä ei ole mahdollisuutta järjestelmällisesti tarkistaa, onko kyseessä etsitty henkilö. Yhteisen säännöstö kieltää sen. Tällaista valvontaa ei voida tehdä järjestelmällisesti, vaan ei järjestelmällisesti. Tästä on kysymys keskustelussa. Ymmärrän, että tähän on eri kantoja, mutta haluaisin vain tehdä tämän selväksi. Me emme voi siis järjestelmästi varmistaa, onko henkilö siis järjestelmässä eurooppalaisen määräyksen takia tai onko hän mahdollisesti potentiaalinen terroristi. Sitten tästä viisumivapautus järjestelmästä ja amerikkalaisten pyynnöistä. Puheenjohtajan valtiona meillä ei ole tässä vaiheessa tietoa, tai minulla ei ainakaan ole mitään tietoa mistä nyt uusista toivomuslistoista amerikkalaisten puolelta. Sitten CBRNstä. Tämä on asia, jota jäsenvaltiot työstävät. Siis kyseessä ovat nämä räjähteet. Kyseessä ovat hyvin raskaat investoinnit, ja, e, työtä kyllä tehdään. rahastoja on perustettu tämän eteen ja komissio on panostanut tähän paljon ja Luxemburgissa tämän asian, johon olemme panostaneet paljon, koska meillä on merkittävä lentorahtikeskus keskus ja e, nämä tarkastukset ovat tietenkin tarpeellisia. Sitten viimeinen asia, joka koskee ennaltaehkäisyä. Eli erehdy, nyt on ensimmäinen kerta, kun 20. marraskuuta neuvoston kokouksessa ministerit käsittelivät yksityiskohtaisesti radikalisoitumisen ennaltaehkäisyä. Komissio on tehnyt erittäin tärkeää työtä tällä alalla, mukaan lukien konferenssi, jossa oli mukana oikeusministerit ja paljon alan asiantuntijoita. Tiedämme, että tämä on hyvin vaikea ala, ja ala, jolla on paljon tehty paikallisella ja alueellisella tasolla, kansalaisyhteiskunnankin taholta on tehty paljon tämän alan työtä hyvin pitkään. Ministerit tunnustavat, kuinka tärkeää tämä työ on, ja ministerit ovat valmiita tukemaan rahoituksellisesti koulutusta ja toimijoiden verkottamista niin, että voidaan hyvin vaihtaa kokemuksia. Meillä on erittäin hienoja kokemuksia tietystä jäsenvaltioista ja on valtavan tärkeää, että näistä voidaan saada tieto leviämään ja kaikki voisivat hyötyä näistä kokemuksista puuttuakseen tähän tilanteeseen mahdollisimman hyvin. Mukaan lukien todella koulutus. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Haluaisin painottaa puheenvuoronne alkua kiitokset neuvostolle erityisesti yhteistyöstä näiden viimeisten kolmikantaneuvotteluiden aikana. Kiitos. Edustaja De Kerkhoff, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Keskityn vastauksessani pariin aiheeseen. Kysymyksiä oli paljon, ne olivat loistavia. Pahoittelen, jos sen kaikkiin vastaan, mutta tavallaan tämä on paras mahdollisuus vastata ne. Tiedon vaihtamisesta toistaisen Raulin sanomaa. Pidämme siitä tai emme. Meillä on nykysopimukset sellaisenaan. Tämä on jäsenvaltioiden päätös. Kansallinen turvallisuus on yksinomainen jäsenvaltioiden toimivallassa. Minä teen parhaani rakentaakseni siltoja tämän Euroopan unionin yhteisön ulkopuolella toimivan ja muiden EU-mekanismien virastojen välille. Tämä ei ole helppo tehtävä. Ei tämä sattumaa ole, jos Lissabonin sopimuksen neuvotteluissa jotkut jäsenvaltiot halusivat jättää tämän EU-puitteiden ulkopuolelle. Kansallinen turvallisuus sanotaan jossain vaiheessa joudumme pohtimaan sitä, olisiko olemassa eurooppalainen turvallisuus. Meillä on nyt globaali uhka. Tämä on prosessi, ja mitä enemmän rakennamme EUn uskottavuutta, sitä todennäköisemmin lähdemme helpostamaan, kannustamaan työtä EU-puitteissa. Toinen seikka. Mainitsin toimielin skitsofrenian vähän aikaa sitten, mutta Lissabonin sopimushan on meiko tuore. Me olemme tehneet että 15 vuotta rakensin kolmatta pilaria toivoen, että se liikahtaisi ensimmäisen suuntaan. Nyt olemme tässä vaiheessa ja komission voi lähteä rikkomus menettelyihin ja oikeudellisesti painostaa jäsenvaltiota. Tämä ei ennen ollut mahdollista. Muistan neuvottelut vuonna 2005, jolloin haluttiin laillinen velvoite jäsenvaltiolle käyttää Europolille Eurojustille käynnissä olemassa tutkinnasta Europolin osalta, syyttelemisen panosta Justin osalta. Vielä ei olla siellä. Haluaisin sanoa, että olen Junckerin komission työstä vaikuttunut. Tämä komissio haluaa olla johtoasemassa ja on tehnyt paljon hyviä aloitteita. Pian saadaan rajavartiostosta ehdotus, Olivien mainitsi useita ehdotuksia. Kyse näistä lainsäädäntötyöstä. Olivia ei puhunut niin paljon siitä, mitä hän tekee HOM pääosastolla. Käytännön työtä, jossa eri yhteisöt saadaan pehmeiden kohteiden suojelemiseen mukana tiedustelutyötä. Tämä on hyvin hidas prosessi. Table on concrete project on Sain yleisönä se kesyttää? Niin, että voidaan keskittyä pehmeiden kohteiden suojelemiseen muun muassa lentoturvallisuuden kautta, jotta saadaan yhteisö saman pöydän ääreen keskustelemaan. Tilanne ei muutu kuitenkaan yhdessä yössä. Kolmantena kohtana tiedonvaihtoa on, jos luottamusta on. Ehkä vedätte nyt sen johtopäätöksen, että nyt ei ole riittävästi luottamusta 28 jäsenvaltion välillä. Tätä on työstettävä. Olen sanonut, että meni luultavasti 30 vuotta Edgar Hooverin muuttaa siellä rakenteen poliisin rakennetta, saada FBI. No miksi ei saada enemmän tietoa 36.3 artiklaan tietoja jihadisteista. No ehkä siksi, että harmaan sävyjä on niin paljon. Tiedustelupalvelut käyttävät omia menetelmiään, keräävät pieniä pieniä tiedon hiukkasia, on jotain tietoa – Tiedetään, että jotkut ihmiset hitaasti radikalisoituvat, ehkä lähtevät matkustamaan, mutta haluamme saada lisää tietoa. Mutta voidaan pyrkiä vain keräämään lisää tietoa kaikista asioista, jotta saadaan vedettyä riittävät johtopäätökset ja saadaan riittävät todisteet tämän ongelman vierastaistelijoiden osalta. Tiedustelupalveluille on tärkeää suojella omia menetelmiä. Jos avataan ovet, ollaan täysin avoimia, paljastetaan kaikki. Ja tämä lisää vain pelkoa. Olen ollut aina vähän yllättynyt siitä, että kaikki pitää selittää, olla avoimia kaikesta. Jos meidän pitää kertoa, miten PNR käytetään ja kaikkia kriteereitä, joita käytetään PNRn yhteydessä, niin ihmiset, joita me haluamme valvoa, muuttaisivat – Ähm, toimintaansa. MI5 edustaja sanoi, että Snowdenin ilmiannoista opittiin paljon siksi, että ne, joita seurattiin, saivat tietoa siitä, miten heitä seurataan. Olen vuoden peruskirja ollut laatimassa artikla 7 ja 8 erityisesti. Oikean tasapainon löytäminen on vaikeaa jäsenvaltiot, jotkut jakavat enemmän tietoa, mutta me haluamme kyllä tiukat tietosuojapuitteet, mutta jos ne ovat liian tiukat, eivätkä mahdollista tiedon vaihtoa, niin EU-puitteissa ei toimita. Tämä on ihan vain fakta. Oikea tasapaino on siis löydettävä. Olen samaa mieltä siitä, että visioita ei oikein ole nyt tiedonvaihto- ja jakamiskonsepteista. Tätä työtä on ajettu 15 vuoden ajan niin monen aloitteen kautta, että joskus tarvittaisiin vähän lisää koordinointia, virtaviivaistamista ja selkeyttä. Mutta vision puutekin tässä kyllä vaivaa. Se on kyllä valtava tulevaisuuden haaste. Miten voidaan huolehtia paremmasta yhteen toimivuudesta, kun eri mekanismeja on paljon. Mitä tietoa tarvitaan? Toistan aina, että pienää tietoa mielestäni pitää kerätä, vaikka Pariisin iskuissa voitaisiin sanoa, että ihmiset menivät autolla. Ei tuolla mikään argumentti. Emme me nyt reagoi ainoastaan tuohon tuoreimpaan ongelmaan, vaan haluamme toimia tehokkaasti. Sitten Gérard Train, kolme kysymystä. Tarvitaanko eurooppalainen tiedustelu virasto. Nykytilanteessa kysymystä ei oikeastaan esitetä, koska olemassa olevat perussopimukset sitovat toimintaamme. Mutta sopimus sanoo kyllä artiklassa 4 sen, että sisäinen turvallisuus on jäsenvaltioiden toimivaltaa. Sitten siellä on artikla 73, joka toteaa, että jäsenvaltiot toki voivat vahvistaa tiedusteluyksiköittensä yhteistyötä hallitusten ja sen valtioiden päämiehet ovat tämän vetomuksen esittäneet. Eli yhteistyötä tiedusteluviranomaisten kesken voidaan vahvistaa. Tämä on nyt käynnistynyt tämä työ ja hyvin tärkeää on se, että toimitaan unionin institutionaalisen rakenteen ulkopuolella. Sehän ei mahdollista unionin toimintaa tällä alalla voidaan vahvistaa tietojärjestelmiä, pysyviä rakenteita. Poliisit oikeastaan ovat toimineet tällä tavalla. Siellä on siirrytty pienimuotoisesta yhteistyöstä teolliseen mittakaavaan, kun luotiin Europol. Eli toimielinrakenteen ulkopuolella. Olette aivan oikeassa todetteessanne, että Europol minun mielestäni Toki tässäkin vaaditaan aikaa, koska sitä väärin pidetään tiedusteluyhteisössä poliisiviranomaisena. Minä kyllä pitäisin sitä foorumina, joka on tiedustelutietojen keräämisen yhteistyöfoorumi. Kenties oli väärä nimitys valita käyttöön Europol. Nimen pitäisi olla toinen. Tulisi olla käytössä nimitys, joka kuvaisi paremmin sen toiminta-alaa kun ajatellaan vaikkapa ulkomaisia taistelijoita, niin täytyisi olla jokin eh, elin, jokin foorumi, jossa kaikki tiedot olisivat keskitetysti kerättynä. No sitten kolmas kysymys, oli vie voi vastata siihen. Europolin tulisi eh, käyttää myös SISin tietoja hyväkseen. Nämä tiedot täytyy ikään kuin yhdistää, eikä vain eh, tapauskohtaisesti hakea sieltä yksittäisiä tietoja. Ja voin olla samaa mieltä siitä, että PNR eurooppalainen järjestelmä totta kai tarkoittaa sitä, että systemaattisesti käytettäisiin SIS-järjestelmän tietoja. Sitten Lopes Akiarille tämä syyttely. En ole kuullut Libe tai Euroopan valiokunnan äh, kritiikkiä neuvostossa. Todennäköisesti kun ajattelette sitä, mitä sanoin ministereille, niin siellä totta kai todettiin, että täytyy täytäntöönpanoa kiirehtiä. Ja ministerit itse tunnustavat sen, että eh, tällaisia päätelmiä on rustattu aiemminkin, helmikuussa ja varmasti jo sitä ennenkin. Yleisesti tunnustetaan se, että kun jotakin päätetään Brysselissä, niin täytäntöönpano siirtyy sitten jäsenvaltioiden tasolle valtion edustajat ja minä olemme käyneet tätä hyvin vaikeata keskustelua. Käymme sitä myös perjantaina. Joskus ministerit joutuvat kuulemaan epämiellyttävän totuudenkin omista tekemisestään. Tämä on kuitenkin käytävä tämä keskustelu. En ole kyllä nähnyt minkäänlaista live-valiokunnan kritiikkiä. Voi olla jonkinlainen liian lievä ilmaus todeta PNRstä, että jos me emme saa uutta PNRää, niin sitten tulee kansalliset PNRt joka jäsenvaltioon. Jäsenvaltiot pitävät järjestelmää tärkeänä, ei sen takia, että ne haluaisivat jonkinlaisen isoveljen valvomaan, vaan ne haluavat vähemmän byrokraattisen, vähemmän kalliin järjestelmän, joka ei ole sitten niin eurooppalainen. Sitten kysymys minun kannastani. Sophie Intveld kysyi, että kenen nimissä minä puhun. Hallituksen ja valtioiden päämiehet loivat minun virkani ja olen pyrkinyt toimimaan mahdollisimman tehokkaasti ja kuitenkin joustavasti, koska tämä tilannehan on hyvin monimutkainen ja toimija on tällä alalla paljon. Yritän toimia rakentavasti. Olenko sitten tehokas resurssien käytössä, kenties voisi olla tehokkaampikin, mutta keskeistä on se, että yritän ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa saada parhaan mahdollisen suhteen luoduksi, jotta voimme olemassa olevia resursseja hyödyntää. Ja jäsenvaltioiden kanssa haluamme luottamuksellisen suhteen. Näin voi kuunnella jäsenvaltioiden tarpeita ja huomioida ne uudessa puitteistossa. Parlamentille lähdetään aina omat katsaukseni. Voipa olla, että saatte tietoja jo ennen kuin tietoja olen virallisesti olen edes teille lähettänyt, mutta yritän tehdä tässäkin mahdollisuuksien mukaan kaikkeni. Sitten ennaltaehkäisy. Olen Raulin kanssa samaa mieltä. Ala on uusi meille kaikille. aiemmin mainitsin aina ranskalaiset, koska he ovat olleet tässä eturintamassa, mutta kolme neljä vuotta sitten Ranskan hallitus ei ollut juurikaan kiinnostunut ennaltaehkäisystä, vaan pikemminkin tämä oli brittien huolena. Siellä tehtiin virheitä, mutta tehtiin kyllä myös paljon mielenkiintoisia ehdotuksia. Ne ovat vaikuttaneet EUn agendaan ja jäsenvaltioiden työhön. Voisin mainita tanskalaiset, saksalaiset ja monia muitakin. Tiedän, että suurin osa jäsenvaltioista on todella sitoutunut tekemään enemmän. Viitisen vuotta sitten ei oikeastaan edes tiedetty, mitä ennaltaehkäisy tällä alalla tarkoittaa. Yhdysvalloissa New Yorkissa on järjestetty huippukokous ja, ja asia etenee. Tässä vaiheessa olen ideologian vaikutuksesta vielä aika lailla epävarma. Jos asiantuntijat kootaan pöydän ympärille, niin näkemykset eroavat sen suhteen, onko kyse elämän tarkoituksen hakemisesta, identiteettiongelmista, integraatio- kotoutumisongelmista ja onko ideologia tässä merkittävä tekijä, kun ajattelemme radikalisoitumista. Oikeastaan se toki voi tarjota helpon mustavalkoisen selityksen väkivaltaiselle käyttäytymiselle. Meillä on kyllä paljon työsarkaa vielä internetissä. Katsotaan, saadaanko foorumista tuloksia ja sitten tämä rehabilitaatio ja imamien koulutus täytyisi olla myös koulutettua henkilökuntaa havaitsemassa varhaiset varoitusmerkit radikalisoitumisesta. Jos luette minun kertomukseni, niin siellä kehotetaan komissiota tekemään enemmän johdonmukaisuuden aikaan saamiseksi. Kyse on islamofobiasta, koulutuksesta, luovasta ajattelusta, myös kulttuurista. Olemassa olevassa ohjelmassa ei juurikaan tämän enempää enää voida kattaa. Meillähän on 20 miljoonaa islaminuskoista muslimia Euroopassa ja yhteisö kasvaa. Meidän täytyy auttaa heitä, jotta he ovat täysin tasa-arvoisia kaikkien muiden kanssa. Niin, että he toimivat todella eurooppalaisten arvojen mukaisesti. Tässä on mainittu ulkomailta tuleva rahoitus. Joissakin jäsenvaltioissa on jo lainsäädäntöä nyt käydään vaikeita keskusteluja tästä aiheesta ja uskon, että tuloksiakin saadaan pian. Sitten Turkista oli lukuisia kysymyksiä. Edustaja Komes, Turkki on entistä sitoutuneempi Daishin vastaiseen taisteluun. He ovat maksaneet oman hintansa muun muassa Ankarin, Ankaran iskujen muodossa. Me olemme vahvistaneet kumppanuuttamme. Toki on muita kysymyksiä, jotka eivät kuulu minun vastattavaksi, niin eh, eh, sitten esimieheni vastaavat. Mutta kyllä edistystä on tapahtunut, mutta aivan niin kuin muissakin maissa, meidän on sitouduttava tähän yhteistyöhön. Kyse ei ole siitä, että, että kun pysyy ulkopuolella, niin sitten voisi vaikuttaa asioihin. Turkki täytyy ottaa mukaan tähän yhteistyöhön ja lisätä myös sisäistä turvallisuutta tätä kautta. Thank you very much, Kiitos oikein paljon. Tiedän, että oli mahdotonta vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta kiitos yrityksestä vastata enemmistön näitä kysymyksiä. Nyt Olivia saa vastausvuoron. Pahoittelen, että pyydän puhumaan mahdollisimman lyhyesti, kun olemme vähän myöhässä. Mahdollisimman lyhyesti siis pyydän. Aivan lyhyesti. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että emme tässä mitenkään kiireessä improvisoi. On selvää, että Pariisin traagiset tapahtumat toki kiihdyttävät tie, toimintaa. Me olemme vähän niin kuin leipurit ja pitää tehdä työtä yöllä niin, että aamulla, aamulla on tavarat valmiina. Näin, näin, me, näin meille tehdään työtä, mutta on muistettava, että kymmenen vuoden ajan meillä on jo ollut terrorismin torjuntastrategia, jossa neljä pilaria ja ne ovat täällä hyvin keskustelussa näkynyt. Ennaltaehkäisy, suojelu, syyttäminen, ja vastaukset. Me kyllä teemme yhteistyötä myös tiedusteluviranomaisten kanssa ja teemme työtä kaiken näiden neljän pilarin osalta. Kaikki mitä teemme vastaa kyllä näihin, näihin testeihin, jossa on tarkastettu laillisuus, tarpeellisuus, suhteellisuus ja perusoikeuksien kunnioitus. Nämä kaikki aina tarkastetaan. Komissio itse on ensimmäisenä sensorina katsomassa, onko toiminta asianomaista, asianmukaista. Ja meillä on komissio omat virkamiehemme ja oikeuden yksikkö, joka tätä valvoo. Sitten tästä täytäntöönpanon puutteellisuudesta olen tästä olen tämän ottanut muistoon. Lissabonin eh, sopimuksen jälkeen komissio kyllä ottaa toimekseen eh, mm, täytäntöönpanojen puutteisiin puuttumiseen, ja niin täällä on jo asioita etenemässäkin. Komission hän toimia perussopimusten pahtikoirana. Haluaisin antaa nyt hieman triviaalin esimerkin siitä, millaisia tilanteita on, kun ei ole täytäntöönpanto lainsäädäntöä. Kun näin sanotaan, niin sehän tarkoittaa, että jotakin on ehdotettu ja jotakin on päätetty, on se sitten laillista tai käytännön, käytäntöön liittyvää, mutta sitä ei ole täytäntöön pantu. Syy voi, syitä voi olla monenlaisia. Voi puuttua poliittista tahtoa, voi olla teknisiä ongelmia, resurssien puutetta. Gilles May, May mainitsi ulkorajoilla puutteelliset eh, IT-järjestelmät. Kaksi esimerkkiä. Europol pyrkii nyt linkittymään kaikkien jäsenvaltioiden kanssa niin, että järjestelmä olisi luottamuksellinen ja voitaisiin vaihtaa tietoja kautta Euroopan jotkut valtiot eivät edes pyytäneet tällaista yhteyttä. Jos halutaan puhua ja vaihtaa mielipiteitä luottamuksellisesti, niin ensinnäkin pitää avata linjat, ja se on ilmaista. Europol kyllä tarjoaa sen, mutta jos sitä ei edes pyydetä, niin eipä siitä sitten mihinkään päästä. Sitten Europolin yhdyspisteet koskien näitä matkustajia. Meillä on noin 5000 vierasta taistelijaa Syyriassa ja Irakissa. He ovat kotoisin Euroopasta. 20 000, ehkä yhteensä sadasta maasta jäsenvaltiolta on saatu tietoja ainoastaan koskien 1500 henkilöä kohti. Tämä on merkittävä puute. Joissakin jotkut kolmannet maat ovat antaneet enemmän tietoja kuin omat jäsenvaltiomme. Tässä on kyseessä poliittinen tahto ja sitoutuminen. Voisin toki antaa muitakin esimerkkejä sitten tietojen vaihdosta. Sitä on paljon sanottu. Tiedämme, mitä rajoituksia on perussopimuksessa – Eräs tärkeä asia on syytä tuoda esille. Meidän on oltava tietoisia siitä, että on suuria eroja tiedustelujen, tiedustelu, tiedustelupalvelujen, poliisivoimien ja oikeus, oikeusviranomaisten välillä, mitä tulee mandaatteihin, tutkimusjärjestelmiin ja, ja tavoitteisiin. Tietojen kerääminen, keräämiseen ja tiedustelutietoihin ei sisällä samat valvonta, äh, valvontasäännöt kuin tavanomaiseen lainvalvontaan. Tällaisia vaikeuksia on jäsenvaltioissa. Ja Jill pyrkinyt sovittelemaan tätä tilannetta, esittelemme Europolin tällaisena merkittävänä keskuksena, mutta tällainen työnjakko kyllä löytyy samalla tavalla jäsenvaltioista sen kanssa on edettävä. Onko olemassa mahdollisuuksia ratkaista tämä varmaankin? Ja varmaan voidaan tehdä yhteistyötä tietystä asioista. Ainakin strategisella tasolla, jos ei operatiivisella. Tästä syystä yleensä toimitamme riskiarviointeja, jotka perustuvat eri lähteille ja analyyseille – esittelemme, mikä meidän käsityksemme on tietyllä sektorilla tietyissä tilanteissa. Ja sitten politi- poliitikot että ryhdytäänkö toimimaan vai Jill mainitsi esimerkin koskien siviili-ilmailusuojelua. Tämä ehdotus johti lainsäädäntömuutoksiin, joten on mahdollista tehdä käytännön työtä, mutta kuten Jill sanoi, niin tässä opitaan tekemällä ja tarvitaan luottamusta toimintaamme. Näin olemme toki tehneet ja pyrimme tekemään työtä. Täällä on. Niin, sitten näistä räjähteistä ja näistä Meillähän on suunnitelma näistä vuodelta 2008. Meillä oli toimintaohjelma koskien räjähteitä vuodelta 2009. Lähes kaikki toimet on täytäntöön pantu. Minä viittasin näiden lähtöaineiden käsittelyn tiivistämiseen ensi vuoden puol- puolella alalta tulisi tiukempi ehdotus. Olin e- eilen Borsetessa kokouksessa, jossa puhuttiin, jossa oli radioaktiivisia asia, radioaktiivisen alan asiantuntijoita. Siellä oli paljon tieteellistä tietoa, pyrittiin keräämään yhteistä tietoa ja tulemme raportoimaan siitä ja kertomaan, missä voimme päästä eteenpäin, missä voimme lisätä yhteistyötä, missä on puutteita. Sitten näistä yhteiskuntatieteistä olen aivan yhtä mieltä kanssanne, hyvä edustaja, jotta voidaan tuottaa vaihtoehtoisia narratiiveja ja, ja tunnustaa toisen tyyppisiä ymmärryksiä, niin ei tarvita iskulauseita, vaan on ymmärrettävä paremmin nämä ilmiöt. Jos omme, emme ymmärrä ilmiötä, emme löydä myöskään oikeita ratkaisuja. Ei tässä ole kysymys mistään tänkäyksestä tai merkinnöistä, vaan ja tässä on juuri tätä RAN-toimintaa voidaan hyödyntää, RAN-keskusta Rankeskuksella on kerätty satoja käytänteitä ja yhteyspisteitä. Jos halutaan tietää, mitä on tehty Tanskassa tai Barcelonassa, niin sieltä voidaan klikata ja löytää nimiä ja puhelinnumeroita ja voidaan keskustella asioista ja siirtyä sitten nopeasti toimintaan. Näin on tehtykin. Nyt meidän tuella tuetaan jäsenvaltioita ja kolmansia valtioita. En ymmärrä tätä kommenttia jo jonka mukaan on sanottiin, että tammikuusta alkaen homma ei ole toiminut. Minun ymmärrykseni on se, että että jos syyskuussa pureudumme tähän Lontoon kongressin jälkeen ja meillä oli aikaisempi sopimus sopimustoimittaja, joka, joka toimii syyskuuhun asti täysin täydellä kaasulla. Voitte nähdä, kuinka paljon kokouksia on pidetty, kuinka monta osanottoa ja kuinka paljon asiakirjoja siellä on tuotettu. Joten voin kyllä rauhoittaa teitä tässä, tämän suhteen. Sitten vielä pari asiaa lyhyesti rahanpesusta. Mitä vielä puuttuu rahanpesudirektiivistä? Neljäs rahanpesun vasta vastainen direktiivi perustuu sisämarkkinadirektiiville. Rahanpesu on osittain, mutta epäjohdonmukaisesti kriminalisoitu lähes kaikissa jäsenvaltioissa. Meidän mielestämme olisi hyvä, en sano, että näin aiomme tehdä, mutta tämä, tätä harkitaan. Haluaisimme täydentää tätä AML-säännöstä direktiiville, jolla harmonisoitaisiin rahanpesun kriminalisointi kaikkialla jäsenvaltioissa. Monissa maissa näin onkin, mutta, mutta on vielä puutteita liittyen esimerkiksi huolimattomuuteen tai välinpitämättömyyteen, laiminlyönteihin liittyvään rahanpesuun. No tämä menee vähän tekniseksi. Tässä ruotsalaisista metsästäjistä vielä halusin sanoa, että pyrin siihen, että pyrin oikeastaan aivan päinvastaisen pointin. Ongelmammehan on harmaat markkinat koskien näitä sotilaallisia aseita, uusien tai käytettyjen aseiden kauppaa EU-ssa ja naapurimaissa. Tämä on meidän suuri ongelmamme. Haluamme toimia suhteellisesti. Meillä on eri aseiden, aseluokkeja, Tietyt tuliaseet on täysin kielletty. Tietyt aseet voidaan hyväksyä, kunhan niillä on lupa ja tähän liittyvät metsästäjät. Toiseen osalta tarvitaan vain ilmoitus ja toiset ovat aivan vapaita, mutta tarkastelemme tämän uudelleen kokonaan, niin kuin sanoin alussa. Tavaroiden vapaa liikkuvuus on tärkeää, mutta nyt haluamme lisätä turvallisuushenkeä tähän, joten ruotsalaiset metsästäjät voivat olla aivan rauhassa, kun teillä on vahvat kansalliset järjestelmät, joiden mukaan edellytetään joko lupaa tai rekisteröintiä. Kiitos. Um, Kiitos oikein paljon. Kiitos, että vastasitte näin jäsenten spesifisiin kysymyksiin. Tämä on ollut pitkä keskustelu ylitimme ajankin melko reippaasti. Mutta tein tämän ihan tahallani, että annoin jäsenten puhua pitkään. Eikä ole tärkeämpää aihetta kuin saada palautetta näin tärkeistä kysymyksistä, mukaan lukien kolmikantaneuvotteluiden aiheet. Toivon, että vieraamme ymmärsivät, miten tärkeää tämä oli. Ei ainoastaan raportti teiltä, vaan saimme mahdollisuuden esittää kysymyksiä lainsäädännöstä, joka on meille hyvin tärkeä, muista kysymyksistä myös. Tämä oli hyvän intensiivinen keskustelu, johon lähes kaikki jäsenet osallistuivat. Kiitos teille kaikille kolmelle siitä, että käytitte tänä aamuna näin aikaa. Kiitos. Kiitos kollegat tästä keskustelusta ja pahoittelen vieraille, jotka ovat joutuneet nyt odottamaan seuraavan kohdan käsittelyä. Kollegat, jos siirrytte ulos salista hiljaisuuden vallitessa, jos niin toivotte. Ja kiitos kärsivällisyydestä tämän keskustelun kanssa. colleagues, as, uh, kollegat, vieraamme tulevat tänne eteen ja esittelisin tämän aiheen lyhyesti. Pahoittelen kaikille kollegoille, jotka odottelivat tämän kohdan käsittelyä. Kannan itse vastuun siitä, että tämä keskustelu venyi 22 kohta Eurojustin ja Ukrainan välistä yhteistyötä koskeva sopimus ja Eurojustin ja Montenegron välinen yhteistyötä koskeva sopimus kohdat 22 ja 23. Nämä esityslistan kohdat käsitellään yhteiskeskusteluna. Hienoa, että voin toivottaa tervetulleeksi Eurojustin johtaja Michel Koninsin. Hän kertoo ensin siitä, mihin toimiin on lyhdytty ulkoisten arvioiden jälkeen, joita on toteutettu Eurojustin toiminnasta ja yleisemmin ottaen Eurojustin päätöksen täytäntöönpanosta hän puhuu. Ehkä hän haluaa sanoa myös muutaman sanan. Ehkä hän haluaa sanoa myös muutaman sanan näistä yhteistyösopimuksesta Eurojustin ja Ukrainan euro. Justin ja Montenegron välillä. Valiokuntaamme hän kuullaan tästä aiheesta ja toisessa osiossa kuulemme Liben esittelijöitä, mutta ensin mietintöluonnoksen esittelee edustaja Kaufman ja pahoittelen molemmille esittelijöille, että oli näin viivettä tämän kohdan käsittelyssä. Esittelijät ovat siis edustaja Kaufman ja edustaja Griesbeck. Griesbeck ja Röstin ja Montenegron sopimuksen osalta. Ja sitten keskustelu. Pahoittelen vielä kerran kaikille kollegoille, jotka odottivat tämän esityslistan kohdan käsittelyä. Lähdemme ilmeisesti liikkeelle teistä. Michelle Konings, ehkä hiukan lyhyemmin kuin ajattelitte, jotta saadaan kurottua vähän aikaa umpeen ja esittelijät ehkä muuten joutuvat vähän aikaisemmin lähtemään. Toivottavasti tämä nyt onnistuu. Olkaa hyvä ja kiitos, että tulitte tänne. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin valiokunnan jäsenet, esittelijät. On aina kunnia ja ilo kertoa Eurojustin tekemästä työstä. Tänään esittelemme Ernst Youngin raportin Eurojustin ulkoisesta arvioinnista. Kyse on ulkoisesta riippumattomasta arviosta, ja jossa on ensimmäisen kalvon näkyviin, tarkoituksena on toistaa joka viides vuosi tämä ulkoinen arvio. EUn toimintasuunnitelma on hyväksytty 20. Kolmas marraskuuta kollegiossa Ernst Youngin arvio on siis riippumaton. Se on keskittynyt kolmeen pääkohtaan. Eurojust-neuvoston päätöksen täytäntöönpano, se, miten tämän päätöksen pohjalta Eurojust on päässyt tavoitteisiinsa toiminnassaan ja lopuksi vielä Eurojustin tehokkuuskysymykset. Ernst Youngin raportissa kommentoitiin seikkoja, jotka sujuvat hyvin. Ja totta kai korostettiin erityisesti niitä seikkoja, joissa vielä on varaa parantaa. On sanottava, että osa suosituksista on sellaisia, jotka eivät ole Eurojustin toimivaltuuksiin kuuluvia tehtäviä, vaan pikemminkin jäsenvaltioiden äh, tekemisiä. Myönteistä kertomuksessa oli se, että operationaalisessa työssä havaittiin monia myönteisiä seikkoja. Meillä on yhteisön lainsäädäntöä jäsenvaltioiden tuella – Ja kun otamme huomioon, miten rajallisten varojen pohjalta työtämme teemme, niin tämäkin todettiin myönteisenä seikkana. Sitten suositukset on muotoiltu oikeastaan kahdeksalle eri alueelle. Ensimmäinen liittyy siihen, että jatkossakin Olemme aktiivisessa roolissa, kun täytäntöönpanamme neuvoston päätöstä. Tässähän on hyvin tärkeä yhteys Jean Valin työryhmän tekemään työhön. Kuudes arviointikierros saatiin päätökseen ja toimintasuunnitelma on kollegiossa hyväksytty lokakuussa 2008. Tämä siis jäsenvaltioiden eh, toiminta, joka liittyy tähän neuvoston päätökseen. Sekä neuvostot että Euroopan parlamentti toivottavasti käyvät rakentavia, mielenkiintoisia keskusteluja Eurojustin jatkokehityksestä. Näin ollen aihe on hyvinkin ajankohtainen. Kyse on perustamissopimuksesta, joka määrittelee Euroopan unionin toiminnan. Muistamme, mitä ulkoinen arviointi sanoo Eurojustin toiminnasta ja mitä asiakkaat ovat sanoneet, minkälaisena ne, he näkevät neuvoston päätöksen täytäntöönpanon ja miten Eurojust itse näkee toimintansa näiden suositusten pohjalta. Ensimmäinen suositus erään liittyy artiklaan 12 neuvoston päätöksessä – Kyse on koordinointijärjestelmästä Eurojustissa. Me olemme ryhtyneet moniin toimiin tältä pohjalta. 2008 on käynnistetty eh, Fish Suedoise eh, toiminnot. Sitten meillä on myös eh, kansallisten kirjeenvaihtajien kokouksia. Meillä on myös Extranet Eurojustissa – me pidämme näitä tietoja päivitettyinä aina kerran vuodessa ja saamme näin hyvän katsauksen täytäntöönpanon tilanteesta jäsenvaltioissa. Niin ikään järjestämme säännöllisiä kokouksia kansallisten tiedonvaihtajien kanssa. Tällainen on järjestetty vuonna 2014 ja helmikuussa 2016 on tulossa seuraava. Näin tietotaidon, asiantuntijuuden saamme kootuksi ja saamme tietoa, miten yhteistyö sujuu. Tarkoitus on järjestää myös Eurojustin ja ENCS välisiä kokouksia. Meillä on tällaisia kansallisia yhteyspisteitä, jonka tarkoituksena on lisätä tietoisuutta Eurojustin työstä ja saada aikaan rakentavaa vuorovaikutusta. Haluamme saada myös ENCSn jäsenet mukaan seminaareihimme. Käymme jäsenvaltioissa ja informoimme asiakkaita siitä, miten he voivat parhaalla mahdollisella tavalla käyttää palvelujamme hyväkseen. Tarkoitus on toteuttaa kiertuetyyppisiä tapaamisia ja foorumeita jäsenvaltioissa, aivan erityisesti keskitymme kohderyhmiin. Markkinoimme yhdessä ENCS-jäsenten kanssa, jotta saamme tätä informaatiota virtaviivaisemmaksi. Tarkoitus on myös toimia kansallisessa koordinaatiojärjestelmässä niin, että voidaan myös mitata tapauskohtaista menestystä. I want to continue. How many, how... Haluan kyllä jatkaa. Montako sekuntia on vielä jäljellä? Puheenjohtaja ilman mikrofonia. Five minutes. Good. Uh, Viisi minuuttia. No hyvä. Turvalliset yhteydet ovat tärkeitä. Nyt niitä on meillä 14 jäsenvaltioiden kanssa, eli onnistelua tarvitaan vielä jäsenvaltioiden kanssa, jotta nähdään, missä määrin ne voivat olla meihin yhteydessä. Seuraavalla kalvolla näette, että Meillä on artikla 13, joka liittyy niihin tietoihin, joita välitetään Eurojustille. Tarkoitus on saada helppo, älykäs tapa informoida Eurojustia siitä, minkälaisia rajat ylittäviä tutkintoja, tapauksia on tutkinnassa, joista Eurojustin tulisi olla tietoinen. Tähän liittyy myös artikla 13e. Annamme palautetta myös jäsenvaltioiden suuntaan. Haluamme säännönmukaista palautetta kansallisille viranomaisille, jotta päästään harmonisoituun lähestymistapaan tiedotuksessa Eurojustille. 2014 olemme hyväksyneet yleispolitiikan äh, tiedonhallintajärjestelmästä. Suunnitelmissa on myös vuosittainen palaute – maakohtaiset äh, raportit annettaisiin, ja tämä on aivan uutta. Kyse on yhteistyöstä ja siitä raportoimisesta. Sitten suositus numero yksi on call koordinaatiojärjestelmä. Neuvoston päätöksen myötä tämä on mahdollista. Sitä toki on käytetty, mutta ei niinkään kovin innokkaasti asiakkaiden taholta he ovat tottuneet siihen, että voivat olla yhteydessä öin ja päivin meihin. Järjestelmä on nyt siis käytössä, täytäntöön pantu ja sitä on käytetty vain satunnaisesti. kun ajatellaan esimerkiksi kirjallisia tapauksia viikonlopun aikoina, vaikkapa kuuntelupyyntöjä ja niin edelleen, niin kovinkaan innokkaasti tähän järjestelyyn ei ole tartuttu. Sitten strateginen suunnittelu ja tietyt strategiset prioriteetit, eurojusten resurssien mobilisointi, jotta päästään kohtuulliseen joustavuustasoon, jotta voimme vastata näihin pyyntöihin. Meidän tulisi kattaa kaikenlaiset pyynnöt, mutta kun muistamme sen, että Sisäinen turvallisuus ja maahanmuuttoagenda ovat tämän vuoden alusta ja tulevien viiden vuoden aikana todellakin keskeisiä prioriteetteja. Täytyy muistaa terrorismi, ulkomaiset taistelijat, laiton maahanmuutto ja turvapaikkakysymykset. Me pohdimme nyt sitä, miten voimme todella keskittyä strategiseen työhön näissä prioriteeteissa ja miten voimme jakaa resurssit hallinnolliseen tukeen niille tahoille, kunhan olemme määritelleet nämä kollegios. Seuraavalla kalvolla todetaan, että lainsäätäjän tulisi selkeämmin määritellä vastuut ja roolit, joita eri toimijoilla on mukaan luettuna Eurojust. Tämä kuuluu parlamentin tehtäviin, aivan niin kuin neuvostonkin. Me emme tietenkään odottele eurojustissa, ja jatkuvasti työmenetelmiä muutettaisiin. Haluamme tehokkuutta lisää, haluamme perusteellista pohdintaa rakenteista ja sitä, että miten tämä äh, johtokomitea voisi delegoida työtä esimerkiksi pääjohtajalle ja niin edelleen. Tämä työ on käynnissä ja se sitten määritellään asetuksessa, joka on osa lainsäätäjän työtä. Suositus numero neljä. Siinä pyydetään eurojustia vaistamaan sisäisiä rakenteitaan. Kollegiossa meillä on tiimejä, työryhmiä, eri tasoisia ja tarkoitus olisi pyrkiä enemmän hanke pohjaiseen lähestymistapaan niin, että olisi määräajat, joiden puitteissa toimitaan ja selkeä tilivelvollisuus myös tuloksesta ja resurssien käytöstä. Tässä palaisin suositukseen numero kaksi, kunhan saamme nämä strategiset prioriteetit selville. Sitten suositus numero viisi seuraavalla kalvolla. Ernst Jan katsoo, että sen tulisi saada sellaiseksi, että selkeästi katsottaisiin ja vaikutusta tuloksiin. Meillä on 28 kansallista toimijaa, 30 erilaista äh, lainsäädäntöjärjestelmää. Todellakin työtä tulee virtaviivaistaa, joustavoittaa, jotta on tiettyjä sitovia sääntöjä, mutta myös ei-sitovia ohjeita käytössämme. Me päätämme näistä kysymyksistä ensimmäisellä vuosineljänneksellä ensi vuonna. Meillä on ohjelmassa jo kokouksia, joissa tehdään päätöksiä näistä pohdinnoista, jotka ovat olleet käynnissä ja joita on näin seurattu. Suositus kuusi seuraavalla kalvolla. Önstet Jan katsoo, että Eurojustin tulisi hyväksyä myös operationaaliset virtaviivaistetut toimintatavat myös kansallisesti. Me olemme tehneet kovasti työtä manuaalin käsikirjan aikaansaamiseksi. Todennäköisesti saadaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä ja täytäntöönpano tämän käsikirjan osalta alkaa. Erilaiset menettelyt, tietovierat, kyse on Euroopasta, eli kyse on enemmästä kuin vain yhteenlaskusta jäsenvaltioiden kesken. Ja viimeisin suositus on se, että hallinnon tulisi tehdä työtä, jotta voidaan parantaa tulospohjaista hallinnointia, jotta kollegioita voidaan sen vastuukysymyksissä paremmin tukea ja täytäntöön panna työohjelmaa tehokkaammin. Tällä alalla euro just haluaa käyttää tulosindikaattoreita – jotka määritellään myös vuosittaisessa työohjelmassa. Haluamme johdonmukaisempaa seurantajärjestelmää, jonka saamme sitten vuonna 2016. Me tiedämme, mitä yksittäiset työntekijät tekevät tietyissä strategisissa tavoitteissa, mutta tämä tulisi uloittaa myös kansallisiin toimijoihin. Ja sitten suositus kahdeksan Ernst Youngilta – Jatkossakin meidän tulee toimia aloitteellisesti eurooppalaisten prioriteettien mukaisesti, tuloshakuisesti kaikessa toiminnassamme. Tässä selkeä yhteys suositukseen, jotka jo esittelin. Kiitos oikein paljon, Michelle. Kiitos tästä. Lähden, annan puheenvuoron heti esittelijälle. Silvia Ivan Kaufman ensin. Kiitos paljon puheenjohtaja, kiitoksia paljon teille, Michelle Konings. Tämä oli perinpohjainen esitys, siitä kiitos. Valmistautuessani tähän kokoukseen minäkin näistä Jongin raporttiin tutustuin. Se oli mielenkiintoinen ja varmasti kun ajatellaan Eurojustin työn jatkokehittelyitä, niin tällä kertomuksella on tärkeä rooli siinä. Muutama sana sopimuksesta Ukrainan kanssa. Minulla olisi oikeastaan yksi kysymys vain. Tämä liittyy tähän esitykseen ja Youngin kantaan. Ilmeisesti tiedonvaihdossa on vielä ongelmia jäsenvaltioiden kesken. Ehkä voisitte kerran kuvailla sitä, mitkä ovat näitä perusongelmia. Miksi tämä tiedon vaihto ei vieläkään toimi niin kuin kaikki olisimme toivoneet ja ajatelleet. Sopimuksesta Ukrainan kanssa, puheenjohtaja, kun meillä ei ole paljon aikaa, niin ihan muutama kommentti. Vain kyse on yhteistyösopimuksesta Eurojustin ja Ukrainan välillä. Ja tämä liittyy liittyy vakavien rikosten vastaiseen taisteluun, erityisesti järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja terrorismiin. Tässä sopimuksessa puhutaan operationaalisesta yhteistyötä Eurojustin ja Ukrainan välillä, yhteys, virkamiesten lähettäminen Eurojustin Ukrainasta esimerkiksi on esille ja tiedonvaihdosta on myös kyse. Hyvin tärkeää minun mielestäni tuntuisi olevan, että Eurojustin yhteinen valvontataho artiklan 26 mukaan Eurojust päätöksessä on antanut puoltavan kantansa ja yhteinen valvonta taho on todennut, että kaikki Eurojustin ehdotukset, joita tehtiin ennen sopimusta, on otettu huomioon tässä sopimuksessa ja tietosuojakysymys on selkeästi hoidettu. Ukraina on Euroopan neuvoston sopimuksen allekirjoittaja vuodelta 1981 ja Ukraina on myös luvannut tietosuoja-viranomaisten riippumattomuuden. Ne ovat siellä miehen alla riippumattomana tahona Ukrainan lainsäädännön mukaan. Kaiken kaikkiaan tuntuu siltä, että tämä on hyvä ajatus ja parlamentin tulisi tätä sopimusta tukea. Kiitos paljon. Kiitos Silvi Ivon. Natalie Griesbeck on seuraava puhuja. Hän esittelee Eurojustin ja Montenegron välisen yhteistyösopimuksen. Merci. Kiitos Claude, kiitoksia teille, hyvä puheenjohtaja, näistä Eurojustin asioiden esittelystä. Haluan puhua aivan lyhyesti. Kyllähän meillä tässä kyllä tosin aikaa pitäisi olla näiden kahden asian käsittelemiseksi. Voisin tässä muistuttaa kollegoille menettely perussopimuksen mukaan on sellainen, jossa parlamentti ainoastaan kuullaan. Kyseessä ei ole hyväksyntämenettely, vaan ainoastaan tällainen muodollinen kuuleminen joten meillä ei itse asiassa ole mahdollisuutta muuttaa näitä sopimuksia. Voimme ainoastaan vain hyväksyä tai hylätä nämä yhteistyösopimukset. Puheenjohtaja muistutti, että näinä vuosina euro just on jatkuvasti kasvanut ja se on nyt yksi merkittävimmistä rikosoikeudellisen yhteistyön elimistä. Samanaikaisesti järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla on pystytty purkamaan tiettyjä järjestöjä ja kaikki tämä edistys on osoittanut, että koordinoitu tehokus, tehokas yhteistyö ja koordinoitu vastaustilanteeseen Euroopan tasolla on todella ollut hyvin keskeistä viraston rooli yhteistyön parantamisessa on ollut myös varsin ratkaisevassa asemassa, kuten muistutitte siitä. Ja niin kuin olemme koko ajan täällä valiokunnassa toistaneet muutamia päiviä hirvittävän terroristi-iskun jälkeenkin omassa niin Muistutan tästä, koska edellinen keskustelu mielestäni jäi kovin puutteelliseksi ja hyvä, todella toivon, hyvät kollegat, että ne ihmiset, joiden jäseniin kohdistuvat Pariisin iskut eivät kuulleet tätä julkista keskustelua. Jos näin olisi, niin, niin toivon, että näin ei kävisi käynyt, koska muuten vaan menetämme lisää uskottavuutta, kun ajatellaan tulevaisuuden haasteita. Tulevaisuus on nykypäivää ja todella Jäsenvaltioiden ja toimielinten on tehtävä kaikkeensa. Tulevaisuus ei ole missään kaukana, vaan se on tässä ja nyt. Ja meidän on todella jaettava tietoja, jos havaitsemme, että olemassa olevat mekanismit eivät mahdollista toimintaa, niin niitä on muutettava ja on tuota- tuotava vastauksia muussa tapauksessa. Eurooppa aivan romahtaa. Järjestäytyneen rikollisuuden osalta että terrorismin ja korruption osalta näemme joka päivä, että ne eivät tunne rajoja. Me kärsimme päivittäin näistä seurauksista. Kaikenlaiset mafiosot, terroristit ja rikolliset ylittävät rajat helposti meidän vastauksillamme ei näin ole myöskään pitäisi olla mitään rajoja. Tarvitaan dynaamista hallitusten välistä yhteistyötä, tehokasta yhteistyötä on helpotettava, tutkimuksia ja menettelyjä. Kaikki nämä ovat asioita, jotka olisi otettava asialistalle. Nämä kaksi sopimusta ovat varsin klassisia sopimuksia. Ne ovat oikeastaan aivan samanlaiset rakenteeltaan. Ne ovat aivan samanlaisia kuin jo aikaisemmin tehdyt sopimukset. Niissä on mukana nämä klassiset tavoitteet vahvistaa yhteistyötä ja nimittää tällainen yhteys tuomari, yhteissyyttäjä, yhteispisteet ja niin edelleen. Minun käsittääkseni, niin kuin käsittääkseni myös kollegoidenkin mielestä näin on tilanne, niin kuin he lyhyesti tässä sanoivat, ei tässä sopimuk- näissä sopimuksissa ole mitään erityisempiä ongelmia. Pyydänkin, että kollegat hyväksyisivät nämä sopimukset. Minulla on muutama aivan lyhyt kysymys. Ensinnäkin voisitteko, hyvä puheenjohtaja, kertoa meille, mistä syystä on priorisoitu näitä kahta valtiota? Liittyykö tähän Balkanien maiden järjestäytynyt rikollisuus? Sehän pursua, joka paikkaan. Miksi sitten Balkanin maista valitti juuri nämä maat, eikä esimerkiksi Kosova tai muita? Miksi siis näille valtioille annettiin etusia? Ja mikä, mitkä teidän mielestänne ovat prioriteetit, jotka ovat teidän asialistallanne korkeimmalla? Ja mitkä ovat euro, niitä valtioita, joita Eurojust pitää kaikkein tärkeimpinä tavoitteiden kannalta? Sitten mitä tulee vuosikertomukseen 2013, mainitsitte, että olisi tärkeää päästä sopimukseen Venäjän kanssa. Se on prioriteetti. Mikä tämä tilanne on? Onko tämä jäänyt syrjään vai vieläkö se on ajankohtainen asia? Sitten vielä toiseksi viimeinen kysymys. Olisiko mahdollista, että Euroopan parlamentti säännönmukaisemmin kuulisi prioriteetteista tässä hyvin tärkeässä asiassa koskien poliisiyhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Sitten vielä viimeinen kysymys, joka on varsin klassinen kysymys tässä valiokunnassa. Meillähän on jo yhteistyösopimuksia, yksi ei ole vielä astunut voimaan. Mikä on näiden sopimusten tehokkuus? Onko teillä tilastoja, joista voisi olla meille hyötyä? Ja kuinka tehokkaasti nämä Eurojustin yhteyssyytteet ja yhteystuomarit toimivat? Onko se järjestelmä, joka toimii ja joka on helppo ymmärtää? Tuleeko siitä hyviä vaikutuksia vai voitaisiinko saada lisää tietoa näistä? Meitähän ei enää paljon ole paikallakaan, mutta olisi kiinnostavaa ottaa myös heitä vastaan ja saada näin lisää avoimuutta. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Kaksi jäsentä on pyytänyt puheenvuoroa varjoesittelijä molempien mietinnön osalta. Stettina ja sitten edustaja Gomez. Stettina ensin. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on suuri kunnia toimia varjoesittelijänä tässä aiheessa Ukrainan osalta. Totean, että Ukraina käy lävitse hyvin vaikeita aikoja. Näin ollen yhteistyö EUn kanssa on äärimmäisen tärkeää. Me olemme vakaa, horjumaton kumppani. Yhteistyö Eurojustien kanssa on hyvin tärkeä edistysaskel sekä Ukrainalle että EUlle. No Montenegron osalta ehdokasvaltiona tämän sopimuksen tekeminen on äärimmäisen tärkeää. Sopimus voi myös vahvistaa maan integroitumista Eurooppaan ja voi helpottaa maan valmistautumista Euroopan unionin jäsenyyteen. Thank you for also for being... Kiitos myös lyhyestä puheenvuorosta. Anna. Sorry, uh, uh... Hienoa nähdä teitä täällä. Minulla olisi kysymyksiä. Miten te selviätte ja oletteko onnistunut hyvin ponnisteluissanne vakuuttaa jäsenvaltioita yhteistyön tarpeesta, kun on kyse tehokkaasta oikeuslaitosten välisestä yhteistyöstä, kun taistellaan terrorismia tai korruptiota vastaan, ne ovat linkittyneitä toisiinsakin. Portugalissa syyttäjät sanovat julkisesti, että he eivät saaneet täyttä yhteistyötä Saksan viranomaisilta korruptiotapauksessa, joka liittyy asekauppaan sukellusveneisiin. Saksassa taas on todettu, että ihmiset on tuomittu korruptiosta siitä, että lahjoitetaan, lahjotaan anteeksi oman maani virkamiehiä. Sopimuksia on siis tehty Saksassa syyttäjän ja tuomittujen välillä, jota estettäisiin se, että paljastettaisiin etat, jotka ovat korruptoituneita omassa maassani ja mahdollisesti myös Kreikassa. Tiedätte, tämähän on tapaus, jonka olen ottanut teille esiin aikaisemminkin. Mistä puhutaan Mistä neuvosto puhuu tässä päätöksessä, kun samanaikaisesti sallitaan, että jäsenvaltiot hyvin selkeissä rajat ylittävissä korruptiotapauksissa itse asiassa eivät yksinkertaisesti tee yhteistyötä. Jos ajatellaan, että maksatuksia on tapahtunut veriverkostojen kautta, niin Tässä pitäisi ajatella rahanpesua terrorismin rahoitukseen. Tässä voisi olla monia yhteyksiä. Puheenjohtaja pyrkii keskeyttämään. Meillä on vielä tämän jälkeen kaksi kohtaa, sanoo puheenjohtaja. Niin halusin vain sanoa, että tämä olisi todella tärkeä sopimus myös meille, jotta voidaan kunnolla tehdä yhteistyötä Ukrainan kanssa. Siellä korruptio on kovasti yhteydessä estää korruptio meidän rahoitus- ja muissa järjestelmissämme. Kiitos kollegat. Michelle pahoittelen, kun minusta tuntuu, että viimeksikin aikataulu oli sellainen, että ei jäänyt paljon aikaa tämän aiheen käsittelyyn. Terrorismin vastainen keskustelu venyi ja sitten täällä on vielä suullisia kysymyksiä pari jäsenet ja komission edustajat ovat täällä käsittelemässä viimeisten minuuttien aikana näitä suullisia kysymyksiä, joten pyytäisin vastaamaan melko tiiviisti, mutta pyrimme seuraavaa tapaamistamme varten huolehtimaan siitä, että teillä on vähän enemmän aikaa samoin jäsenillä, niin että Eurojustkin saa riittävästi aikaa täällä puhua meidän valiokunnassamme. Voisitteko vastata siis melko lyhyesti? Kiitos. Well, thanks, uh, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Für Ihre Frage, Frau äh, Kaufmann. Kiitos oikein paljon tästä kysymyksestä. Äh, Tietojenvaihto jäsenvaltioiden kanssa tietenkin on tärkeää. Eihän se äh, sen mandaatin mukaan olisi verkosto käytössä. Tämä on tietenkin hyvin tärkeä, kun ajatellaan terrorismia ja järjestetyttä rikollisuutta. Tarvitsemme verkoston, jolla voidaan iskeä näihin rikollisverkostoihin. Nämä kaksi artiklaa ovat täällä hyvin tärkeitä, erityisesti terrorismin osalta kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2005 jälkeen meillä on tämä velvoite. Meillä on vuoden 2005 neuvoston päätös, jossa pakotetaan jäsenvaltiot toimittamaan tietoja Eurojustille. Ja kun meillä on kansallinen terrorismi pyydämme näitä erikoistuneita tuomareita säännönmukaisesti vaihtamaan tietoja eurojusten kanssa viime vuosina. No, olemme nähneet, että meillä on todella hyvät tiedot ja voimme tehdä yhteistyötä sekä operatiivisesti ja muillakin tasoilla. Tämä on transformoitu neuvoston päätöksen vuodelta 2008 se artiklassa 13 mukana. Pyrimme nyt siihen, että, me, että ENCS olisi valmiina ja siinä fokusoitaisiin näihin kolmeen prioriteettiin. Jos se toimii hyvin, niin tämä toimii järjestelmällisesti. Tietenkin monissa maissa tuomarit tekevät paljon työtä ja tämä on vielä lisätyö, jota heiltä edellyttämme, joten meidän on jatkuvasti pommitettava heitä kysymyksillä ja kysy- vaadittava kysy- kokouksia on tärkeää, että meillä on erikoistunut verkosto, erikoistuneet tuomarit ja syyttäjät ja näin. Nyt on tehtävä päätökset myös siitä, mitä otetaan mukaan, mitkä ovat strategisesti tärkeimpiä prioriteetteja. Käytämme kyllä hyväksemme kaikki aloitteet, joita voimme, jotta voimme varmistaa sen, että verkostoilla voidaan voittaa toiset verkostot Tämä on ENCSn olemassaolon syy. Olen oikein tyytyväinen näistä myönteisistä palautteista koskien näitä kahta sopimusta, erityisesti koskien Ukrainan sopimusta, näitä luonnosta. Tietosuojaa kysymyksiin oli puututtu. Täällä on oikeusasiamies, joka vaikuttaa tässä takeelta ja myös Montenegron osalta asiaa kunnossa. No sitten tästä näiden maiden priorisoimisesta ja mikä siinä oli syynä. Tämä vain perustuu kokemuksellemme. Meillä on paljon kokemusta Ukrainasta viimeisen kymmenen vuoden aikana 62 tapausta, 25 koordinaatiokokousta osallistujia oli näissä invest- tutkimustiimeissä. Meillä oli korkean profiilin tapauksia ja he ovat olleet hyvin aktiivisia muun muassa kyberregallisuuden ja e, tupakkasalan kuljetusasioissa ja muissa. Jos heillä, jos, niin meillähän on seitsemän muun valtion kanssa yhteistyö sopimus. Ja jos Ukrainan kanssakin se onnistuu, niin voimme olla vielä aktiivisempia. Näin varmasti tulin vastanneeksi edustaja Grispekin kysymykseen. Kiitoksia näistä rohkaisevista sanoista. Jos haluamme tehokkaasti torjua terrorismia ja rikollisuutta, niin tarvitsemme todella rikosoikeudellisen vastauksen. Rikolliset on saatava oikeuden eteen oikeusvaltion periaatteiden mukaisesti. Meillä voi olla rooli, meidät on otettava mukaan turvallisuus- ja maahanmuuttoagendaan, mutta tämä nyt on toinen keskustelu. Emme, en voisi olla enempää yhtä mieltä. Todella näistä priorisointikysymyksistä. Montenegron osalta, tehän olette esittäneet siinä, Montenegron osa Länsi-Balkania olemme viime vuosina nähneet, että monissa koordinaatioponnisteluissa olisi tärkeää saada lähennettyä Länsi-Balkanin Euroopan unioniin. Siellä on ehdokasmaita mukana. Montenegro osalta ja meillä ei ollut paljon tapauksia, vain kymmenen tapausta. He eivät ole mukana koordinaatiokokouksissa myöskään, mutta nykyisessä turvallisuustilanteessa on todella tärkeää lisätä yhteistyötä Länsi-Balkanin kanssa. Ja tämä liittyy suoraan vierastaistelijan kysymyksiin, maahanmuuttajien salakuljetuksiin ja muuhun. Jos heillä on sopimus kanssamme, niin he voivat vaihtaa kanssamme operatiivisia tietoja. Se on äärimmäisen tärkeää tulevia aikoja ajatellen. Venäjän kanssa meillä on neuvottelut kesken. Ne eivät ole vielä tietosuoja huolien takia valmistuneet. Me kyllä haluamme toimia täysin avoimesti ja jakaa teille kaikki kokemuksemme tar- järjestäytyneen rikollisuuden ja terrorismin torjunnasta. Siksi olemme täällä. Me tarvitsemme teidän tukeanne. Olemme, meillä on seitsemän oikeuden alan yhteistyösopimusta. Yhdysvallat, Norja ja, ja muidenkin maiden kanssa meillä on oikein hyviä kokemuksia. Norja ja Sveitsin sopimukset ovat parantaneet tapasten laatua ja lisänneet niiden määrää vuonna 2012-2013 Yhdysvaltain Norjan kanssa Breivik-tapauksessa saimme hyvin asian hoidettua Me olemme myös puuttuneet tähän verkostoon 12. marraskuuta. Oli useita tapauksia, ja teemme tiivistä yhteistyötä Sveitsin, Norjan ja muiden EU-maakaiden maiden kanssa. Yhdysviranomaiset ovat todella merkittävä tekijä tässä. Tapauksia on tullut enemmän ja laatu on parantunut what do we see uh, in relation uh, uh, to um, uh, the, the, the Ukraine and uh... Ukrainasta ja Montenegrosta vielä. Ukraina on maininnut petokset ja rahapesun, korruption, kyberrikollisuuden ja muun tyyppiset rikokset tässä Tarvitaan siis oikeudellisen yhteistyön sopimus näitä varten. Ja vielä viimeinen kysymys Anna Gomesilta. Me, meidän kaikkien on vakuutettava jäsenvaltiot siitä, että jäsenvaltiot käyttäisivät paremmin palveluja, joita tarjoamme. Me teemme työtä pyyntöjen perusteella. Meillähän on SEUT-sopimuksen artikla 85, jonka myötä annetaan mahdollisuuksia ryhtyä enemmän aloitteisiin. Ehkä nykyisten turvallisuushuolten valossa saattaisimme pohtia tätä asiaa vielä tarkemmin, koska ka- kaikki jäsenvaltiot kyllä haluavat pyytää apua, mutta aina ei ole mahdollisuuksia tehokkaasti ja nopeutetusti toimia tässä. Voimme auttaa jäsenvaltioita. Meidän, me olemme tulosorientoituneita ja meillä on mahdollisuuksia tarjota nopeita vastauksia, nopeita reaktioita. Ja se on meidän olemassa olevan tarkoituksemme. Sitä varten meidät on perustettu ja sen puolesta me teemme työtä teidän tuellanne. Kiitoksia. Very much. Kiitos oikein paljon. Oikein hyvä yhteenveto. Kiitos oikein paljon teille, että olitte täällä Eurojustia edustamassa. Anteeksi, että meillä oli vähän kiirettä. Kiitokset myös esittelijöille ja kollegoille, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Yeah, sorry, I should also mention the deadline for amendment. Määräaika tarkistusten jättämiselle 16. joulukuuta, englanniksi ainoastaan. Hyvä kollegat, siirrytään nopeasti eteenpäin, kun tiedostan hyvin sen, että tulkit eivät voi tehdä ylitöitä. Kaikki ovat täällä käsittelemässä kahta viimeistä esityslistan kohtaa. Huomenna, että ja Post ei ole ensimmäistä varten täällä, mutta edustaja Head on hänen paikallaan. Anna, oletko ja Postin paikalla? 24a. Suullinen kysymys komissiolle. Soraya Post ja 45 jäsentä esitti kirjallisen kysymyksen komissiolle koskien neuvoston puitepäätöstä rasismista mukalaisviasta. Vastaus saatiin ensimmäinen heinäkuuta 2015, eli ylitettiin säännön 130 kohta 5 kuuden viikon määräaika Säännön 130.4 mukaan nyt on pyydetty, että asia tulee esityslistalle, jotta komissio voi vastata valiokunnan kokouksessa. Puheenvuoron saa edustaja Anna Helsara ja postin edustajana sitten puheenvuoron saa komission edustaja, sitten kiinnostuneet jäsenet. Ensin puheenvuoron saa siis Anna Head. Olkaa hyvä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. EUssa näemme tänä päivänä, että että rasismi ja muukalaisviha lisääntyvät. Tämä nähdään siinä, että väkivaltariikosten syynä on usein rasismi ja muukalaisviha. Tämä on erittäin vaarallista kehitystä. Olemme nähneet järkyttäviä esimerkkejä siitä viime aikoina, ja tämä uhkaa demokraattisia yhteiskuntiamme. Komission puitepäätös on ainoastaan yksi tärkeä väline, jota tarvitaan tämän tilanteen hoitamiseksi. Olen lukenut komission kertomuksen viime vuodelta ja siitä nähdään, että puutteita on täytäntöönpanossa useissa maissa, puitepäätöksen täytäntöönpanossa siis. Huomaan, että tämä koskee erityisesti rasistisia ja muukalaisvihan motiiveja, joita käytetään raskauttavina asianhaaroina. Kertomuksessa komissio sanoo käymänsä kahdenvälisiä neuvotteluita jäsenvaltioiden kanssa vuonna 2014, jotta voidaan hoitaa nämä ongelmat. Komissio on antanut saman vastauksen kirjalliseen kysymykseen, että kahdenvälisiä neuvotteluita käydään. Pienelämme vuotta 2016 ja toivoisin, että komissio selittäisi Miten hyvin jäsenvaltiot täytäntöön panevat puitepäätöstä? Onko niin, että ongelmat, joita komissio on ottanut raportissaan esiin, onko nämä ongelmat nyt hoidettu? Jos ole hoidettu, niin eikö nyt pitäisi lähteä rikkomusmenettelyihin? Mitä tulee viharikoksiin LGBT-henkilöitä vastaan? Kirjallisen kysymykseen ei ole vastattu. Usein viharikko sen uhriksi joutuu seksuaalisen suuntautumisen tai identiteetin pohjalta. Siksi parlamentti on toivonut, että soveltamisalaa lisättäisiin näihin syihin. Tällainen ajatus ei ollut komission kertomuksessa, joka koskee puitepäätöksen täytäntöönpanoa, koska komissio katsoo uudestaan tätä direktiiviä pohtii, olisiko muita mahdollisuuksia lainsäädännössä puuttua viharikoksia vastaan, jotka kohdistuvat LGBTI-henkilöihin. Kiitos. Annan komissiolle vastausvuoron Meillä on hyvin vähän aikaa. Toivoisin komission täsmällisesti vastaavan siihen, miksi kysymykseen ei vastattu ihan näin aluksi. Kiitos. Eh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos arvoisalle jäsenelle, että komissiolle tarjoutuu mahdollisuus vastata kirjalliseen kysymykseen. Aivan niin kuin usean otteeseen on korostettu parlamentissa, ja kun huomioimme pakolaiskriisin ja terroristi-iskut, jotka kohdistuivat Eurooppaan, rasismin ja xenofobian vastainen taistelu, myös niin, että varmistamme puitepäätöksen täytäntöönpanon, joka pyrkii myös rikosoikeuden keinoin taistelemaan tätä vastaan, on komissiossa prioriteetti. Haluamme tehokkaan täytäntöönpanon tämän välinen osalta ja olemme jo usein otteeseen todenneet, että komissio ei epäirö käyttää toimivaltuuksiaan perussopimuksen pohjalta. 2013 raportin perusteella, kun arvioimme tämän välineen käyttöä, johon viitataan myös tässä kysymyksessä, ja kun ajatellaan siirtymäkauden päättymistä, joka Lissabonin sopimuksessa määriteltiin, komissio on käynnistänyt sekä kirjalliset että kokousmuotoiset tiedonvaihdot jäsenvaltioiden kanssa kahdenvälisesti, jotta käsittelemme täytäntöönpanoa ja siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Ja tarvittaessa pyydämme myös selkeytyksiä jäsenvaltioilta tilanteesta. Sen jälkeen kun kertomus hyväksyttiin, myönteistä kehitystä on havaittu monissa jäsenvaltioissa. Siellä on tehty rikosoikeuteen muutoksia, jotta rikosoikeus olisi uutipäätöksen mukainen edelleenkin on puutteita. Kun otamme huomioon kahdenvälisten kokousten tulokset, niin komissio haluaa käynnistää myös rikkomusmenettelyä edeltävät vaiheet silloin, kun se on tarpeen. Komissio myös tehostaa toimiaan ja pyrkii varmistamaan tehokkaan täytäntöönpanon kentällä, paikan päällä. Ja komissio, aivan niin kuin perusoikeus vuosikokouksessa todettiin, haluamme suvaitsemattomuuden vastaista työtä tehdä niin, että myös kansalaisjärjestöt, kansalaisyhteiskunta voi olla mukana hyvien käytäntöjen vaihdossa, koordinoinnissa. Tarkoitus on varmistaa oikeanlainen EUn ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpano tällä alalla. kun me taistelemme viharikoksia vastaan ja sukupuolisen suuntautumisen perusteella tapahtuvaa syrjintää vastaan, niin komissio on useissa parlamentaarisissa kysymyksissä vastannut, että vuotepäätöksen muuttaminen niin, että otettaisiin muitakin perusteita huomioon, ei ole nyt oikeudellisesti peruslainsäädännön pohjalta mahdollista. Kuitenkin kaikki toimet, joita komissio toteuttaa suhteessa jäsenvaltioihin, kun varmistetaan, että rikosoikeus on sen mukaista, että voidaan taistella myös vihapuhetta ja viharikoksia vastaan, huomioidaan myös tässä puitepäätöksessä. Tämä sisältää myös sukupuolisen suuntautuneisuuden ja seksuaalisen identiteetin, koska nehän katetaan jo rikosoikeudessa, joka käsittelee vihapuhetta ja viharikoksia. Uuden työryhmän puitteissa, joka käsittelee suvaitsemattomuutta ja joka järjestää teemakokouksia, huomioi. Anteeksi, anteeksi, että keskeytän. Kysymyksen tarkoituksena on selvittää, miksi ette vastannut kysymykseen. Meillä ei ole aikaa nyt tuota varten, meillä on toinen kysymys vielä luvassa. Eli todella halusimme keskittyä tähän seikkaan. Haluaisin, että välitätte viestin komissiolle tästä kokouksesta. kirjoittin varapuheenjohtaja Timmermansille, Avramopuselle, Joravalle ja toivon, että parlamentin kysymyksiin vastataan ajallaan tämä mukaan lukien. Meillä on nyt 15 keskustelua näistä kysymyksistä siksi, että niihin ei vastata määräajan puitteissa. Toivon, että tämä viesti kulkee komission takaisin koskien tätä kysymystä ja muutenkin. Otan tämän kysymyksen uudestaan esiin seuraavan kysymyksen kohdalla. Mutta kun tulette tänne, pitäisi vastata siihen, miksi kysymykseen ei ole ajoissa vastattu kuuden viikon määräajan puitteissa. Meillä on ollut 15 keskustelua tämmöisen viiveen takia. Ymmärrämme, mistä tässä on kyse. Siksi tämä kysymys esitettiin. En meille tarvitse sitä niin tarkkaan nyt enää esitellä sitä sisältöä. Tämä on meille siis tärkein kysymys Toivoisin, että edustaja Head voi sanoa, tyydyttikö tämä vastaus siksi, miksi ei vastattu kuudessa viikossa. Voisitteko me vastata kyllä tai ei ihan pöytäkirjan varten? Ei. Mehän emme ole saaneet vastausta kysymykseen. Miksi siis? Emme ole siis tyytyväisiä tähän vastaukseen. Meillä ei ole aikaa lisävastauksille Siirryn seuraavaan kysymykseen, koska tulkit lähtevät kello 12.30. Halusimme kuitenkin ehtiä esittää nämä kommentit komissiolle. Me emme voi sallia sitä, että Libessä käydään lisäkeskusteluita siksi, että kärsimme siitä, että komissio ei vastaa ajoissa kysymyksiin, joihin olisi kuusi viikkoa aikaa. Seuraavana siirrymme edustaja Koraan kysymykseen. Siinä on kyse Lissabonia edeltävien poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön toimista jäsenvaltioissa. Vastaus saatiin 19. marraskuuta määräajan ulkopuolella säännön 130.5 mukaan. Annan puheenvuoron edustaja Koralle. Pyydän, että puhutte mahdollisimman nopeasti ja pahoittelen. Kiitoksia puheenjohtaja. Helmikuussa 2015 en kirjasin kysymyksen. Siinä oli 20 muutakin live-valiokunnan jäsentä allekirjoittaneena komissiolta pyy- kysyttiin, koska se toimittaa parlamentilla yksityiskohtaiset tiedot koskien eh, poliisi- ja oikeusalan yhteistyötä koskevien toimien siirtymistä kansalliseen lainsäädäntöön ennen Lissabonia. Nämä eh, hän ovat eh, sitovia toimia. Komissio sanoi, että se on antanut jäsenvaltioille määräajat koskien siirtymistä kansalliseen kansallisen, kansallisen lainsäädäntöön tämän, tämän vuoden toukokuulta. Elokuun lopulla jälleen kysyimme komissiolta, kuinka työt etenevät. Parlamentilla on lainsäätäjänä oikeus äh, saada nämä tiedot ja sen tehtäviä noudatettava komission. Vastaus tuli myöhään, niin se on riittämätä. Siinä ei ole luetteloa jäsenvaltioista, jotka ovat noudattaneet määräyksiä, eikä siinä ole myöskään aikataulua arvioinnille. Me myöskään tiedä, koska komissio ilmoittaa asioista parlamentille. Nämä kaikki ovat komission kotiläksyjä. Vuodesta 2009 alkaen tämä on ollut selkeä. Tällaista valvontaa olisi pitänyt olla ja vuodesta 2014 alkaen poliisi yhteistyötä on pidetty jotenkin sekundaarisena asiana. Eikä, nyt se on kuitenkin taas pöydällä eikä voida enempää olo, odottaa. Koko valiokuntapuheenjohtaja mukaan lukien edellyttää yksityiskohtaisia vastauksia, eikä mitään yleisiä vastauksia, missä ei ole mitään päivämäärää, eikä mitään täsmällisiä vastauksia. Siksi haluan esittää nämä kysymykset nyt komissiolle. Kiitos edustaja Karaa. Hyvin esitetty puheenvuoro siitä, mitä komissiolta odotamme. Voisinko pyytää komission edustajaa vastaamaan tähän edustaja kysymykseen? Olkaa hyvä. Very much, Mr. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisat jäsenet, kiitos tilaisuudesta esitellä vastaus tähän kysymykseen. Pahoittelut myös viivästyksestä kirjallisen vastauksen osalta. Aiempi kolmannen pilarin lainsäädäntö sisältää oikeudellisia välineitä, poliisi ja oikeusalan yhteistyöhön rikosoikeudessa. Niiden täytäntöönpano oikealla tavalla on oleellista, jotta oikeuden, vapauden ja turvallisuuden alue Euroopassa toimii. 28. huhtikuuta 2015 toimintaohjelma hyväksyttiin ja se korostaa tätä. Kaikki sitovat välineet on täytäntöön pantava jäsenvaltioissa. Komissio on varmistanut, että vain äh, äh, hyväksytyt välineet todella täytäntöön pannaan. Me teimme kartoitusharjoituksen entisen kolmannen pilarin alueella ja tunnistimme välineitä, jotka eivät olleet enää oikeuskelpoisia, jotka piti kumota. Viime viikolla Euroopan parlamentti on hyväksynyt äh, tämän valiokunnan puheenjohtajan mietinnön, jolla kumotaan 26 oikeudellista välinettä kun siirtymäkausi on kulunut umpeen, niin komissio toteuttaa velvollisuuttaan seurata aiempaa kolmannen pilarin lainsäädäntöä ja komissio on pyytänyt jäsenvaltiota virallisesti ilmoittamaan kansallisista täytäntöönpanotoimista, joihin ne ovat ryhtyneet siirtääkseen neuvoston puitepäätöksiä ja päätöksiä kansalliseen lainsäädäntöön. Määräaika oli 15. maaliskuuta alun perin, mutta kun jäsenvaltioiden kanssa olemme keskustelleet, niin tätä on pidennetty 15. toukokuuta. Komission tarkoitus olisi saattaa tämä notifikaatioilmoituslista valmiiksi ja auttaa jäsenvaltioita silloin, kun se on tarpeen. Tässä vaiheessa voimme todeta, että jotkut välineet eivät ole täysin tulleet siirretyiksi kansalliseen lainsäädäntöön, mutta jäsenvaltiot edelleenkin lähettävät ilmoituksiaan kansallisista transpostiosta toimista. Tämä on kuitenkin jäsenvaltioiden taholta toime, tarpeen, jotta voimme saada vapauden, turvallisuuden, oikeuden alueen valmiiksi Euroopassa ja valmistautua kaikkiin uhkakuviin. Kun otamme huomioon tämän prosessin, niin komissio auttaa jäsenvaltioita, seuraa täytäntöön panoa EU-lainsäädännön osalta tällä alalla. Aihe on hyvin ajankohtainen Pariisin iskujen jälkeen. Komissio tehostaa ponnistelujaan täytäntöönpanon seurannassa. Yhteistyö, tiedonvaihto tarvitsee parantamista. Komissio on todennut, että se voi käyttää toimivaltuuksiaan perussopimusten pohjalta ja puuttua sääntöjen noudattamattomuuteen. Jos tarpeen, niin ryhdymme myös rikkomusmenettelyihin jäsenvaltioiden osalta. Komissio tarjoaa Euroopan parlamentille tietoja aiheesta perinteisten raportointi kanavien kautta ja otamme huomioon pyynnön saada yksityiskohtaisempaa tietoa, jos sitä todella tarvitaan. Kiitos. Kiitos. Edustaja Kara ja muut kiinnostuneet. No teillä on ensin puheenvuoro, jos muut haluavat, niin ihan lyhyet kommentit. Olkaa hyvä. Vastaus on edelleen kovin yleisellä tasolla. Edelleen tilanne on epäselvä. Ei ole luetteloita eikä kunnon tosiasioita. Komissio sanoo taas, mitä siellä tehdään, mutta kuinka, kenen kanssa, mitkä valtiot, mitkä aikataulut. Aina ollaan vain yleisellä tasolla. Emme voi hyväksyä parlamenttina tällaista yleistä vastausta. En ole missään tapauksessa tyytyväinen vastaukseen. Kiitos, edustaja Corral. Lyhyesti. Aivan lyhyesti. Tiedän, että meillä ei ole enää aikaa on turha lähteä tätä kaivelemaan sen enempää, mutta, mutta, ei, mutta ei, kyllä ei tämä ole mitenkään epärelevantia, on hyvin relevanttia ja pitäisi, pitäisi tehdä selväksi, että komissio on valtava mekanismi, jossa on paljon byrokraatteja, teknokraatteja, neuvonantajia, kaikenlaisia työntekijöitä, mutta enimmäkseen kyseessä on ap- epä- poliittinen elin, jonka pitäisi olla tilivelvollinen tälle parlamentille. Meidän on tehtävä tiedettäväksi, että komissio on tällainen yleinen käytäntö, jonka mukaan ei vastata tai ei vastataan tyhjillä sanoilla tai pelkkää bla bla blata meille tarjoillaan ilman mitään relevanttia perustelua, kun kyseessä on kuitenkin parlamentaarinen valvonta, joka on tämän parlamentin tehtävä. Kyllä tällaisesta Pelistä on tehtävä loppu. Meidän olisi hyvin selvästi saatettava tämä asia julkisuuteen. Kiitos edustaja Lopes Agia. Kiitos edustaja Kora tästä kysymyksestä. Yksi ongelmista, joka meillä on, ja tämän sanon nyt, kun olette komission edustajana tällä, tämä ei henkilökohtaisesti tietenkään teille, mutta tässä on vähän syntymässä tällainen kuvio, että meidän aikaamme kokouksissa kuluu siihen, että palataan näihin kysymyksiin, jotka on esitetty. Ei kyse ole siitä, onko vastattu yleisluontoisesti. Jokainen voi tietenkin kerran kaarelle vastata, jos niin haluaa, mutta kuitenkin menee, on vastattava määräajassa, koska muuten meiltä menee aikaa esityslistan käsittelyssä tällaisiin kysymyksiin. Siihen meillä ei ole varaa. Ja sitten komission edustajat tulevat tänne ja pyrkivät hyvin yleisesti vastaamaan niihin kysymyksiin, joihin olisi pitänyt määräajassa vastata. Lopes Agia sanoi, että kyllä siellä resursseja taitaa riittää näiden kysymysten vastaamiseen. Anna Hedin kysymys esimerkiksi, hän viittasi siihen, tässä on paljon jo kokemusta, tietoa komissiosta, eli eiköhän määräajassa voitaisiin vastata. Ja lopulta Odotamme varapuheenjohtajalta ja kahdelta komission jäseltä kirjallista vastausta minun kirjeeseeni. Kysyin, miksi ei kunnioiteta määräaikaa, miksi pitää järjestää näin paljon näitä keskusteluita valiokunnassa. Nyt olemme siis siinä pisteessä, että tämä asia on hoidettava, koska en halua jatkaa näiden keskusteluiden käymistä valiokunnassa, kun jäsenten olisi pitänyt saada kirjallinen vastaus. Toivon, että voitte viedä tämän viestin komissioon. Kiitos siitä, kiitos kaikille, jotka jäivät loppuun asti. Kiitos. Kiitos komissiolle. Sorry, any other business? ja muut mahdolliset asiat. Kiitos. Kokous on päättynyt.